Good morning everyone to the IMCO committee meeting. Huomenta, tervetuloa IMCOn kokoukseen. Nyt aloitamme tilintarkastusomistamien esityksestä. Käymme läpi 2017 erityiskertomusta. Tuontimenettelyt oikeudellisen kehyksen puutteet ja tehoton toteutus vaikuttavat EUn taloudellisiin etuihin. Joten tilintarkastusomistuin on erittäin tärkeä toimija. Tervetuloa Pietro Russo, joka pitää esityksensä. Tämä on ajankohtainen ja mielenkiintoinen kertomus kannattaa tulevaa lainsäädäntötyötä, joka liittyy tullitöihin. Puolivälitarkistus 2020 on tulossa. Sitten oli Irlannin matka, jonka teimme. Se keskittyy myös tulleihin. Ja sitten ollaan muokkaamassa EUn tullisäännöstöpakettia ja sitten tuotantopano päivämäärä IT-järjestelmille. Herra Pietro Russo, tervetuloa pitämään yleiskatsaus näistä päätuloksista. Kiitos. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta puhua täällä. Hyvät valikunnan jäsenet, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää teitä mielenkiinnosta meidän erityiskertomusta kohtaan. Minä vastasin tästä kertomuksesta ja minulla on nyt ilo tehdä katsaus tähän, jonka erityiskertomukseen, jonka aiheena on tuontimenettelyt ja sen vaikut ja puutteet oikeudellisessa kehyksessä ja vaikutukset EUn taloudellisen etuun. jäsenvaltioiden välillä ei ole tullimaksuja ja kolmansista maista on, tuleville tuotteille on luotu, luotu tullimaksut. Sisärajat on poistettu, joten tullimaksuja jäsenvaltioiden välillä ei ole, mutta kun EUn tullialueen ulkopuolelta tulee kolmansista maista – tuotteita, niin näihin pätevät tullimaksut, jonka jälkeen ne vasta pystyvät liikkumaan Euroopan unionin alueella vapaasti. Nämä ovat suuri lähde niin kutsutuille perinteisille omille varoille ja tärkeä lähde EUn budjetille. 2016 14 prosenttia EU-budjetista koostui näistä tulimaksuista noin 20 miljardia euroa. Tuojat saattavat pyrkiä tarkoituksenmukaisesti harhauttamaan välttääkseen tullimaksuja. Tämä saattaa johtaa siitä, että kirjataan arvo alemmaksi, vääristetään rahtikirjoja tai tässä saattaa olla kyse näiden harhautusten yhdistelmästä. Tämä lisää tuulikuilua ja tämä kuilu on sitten kurottava umpeen sillä, että jäsenvaltiot maksavat BKTLn mukaisesti suurempia maksuja. Ja loppujen lopuksihan tämä koituu sitten veronmaksajien maksettavaksi. Tässä erityiskertomuksessa me arvioimme, ovatko jäsenvaltiot ja komissiot suunnitelleet riittävän vahvoja tuontimenettelyjä, jotka suojaavat EUn taloudellista etua. Tämä tarkastus perustui myös 2015 vuoden valiokuntien puheenjohtajien konferenssiin ja sen kokouksen antiin taloudellisen edun suojaaminen tuulimenettelyjen avulla ja IMKon avulla tulemme, tuli, katsoimme eri tullimenettelyt vuonna 2018. Yhdistynyt kuningaskunta, Puola, Romania muun muassa olivat niiden viiden maan joukossa, joiden menettelyt arvioitiin. Riskikriteerit, omat varat, osallistuminen EU-budjettiin olivat kriteereinä. Mm, lähetyksen aliarvioiminen ja nämä tarkastusperäiset valvonnat sen jälkeen, kun hyödykkeet on laskettu. Liikkeelle olivat myös kriteereinä. DG Taksud, budjettipääosasto ja petosten torjunta, virasto Olaf yhdessä maailman tulli järjestön kanssa olivat mukana tässä työssä. Nykyinen järjestelmä ei pidä tulli tuloja tärkeänä EU-budjetin osana ja vielä ei ole arvioitu tätä tullikuilun suuruutta. 2013 arvioitiin tätä jo, mutta komissio ei vastannut tähän pyyntöön laatia arviota. Tätä ei pidetty riittävän merkittävänä tekijänä tulivalvonnan näkökulmasta. Lisäksi löytyi tällaisia vastakannustimia, eli kannustimen vastakohtia jäsenvaltioille tehdä tullitarkastuksia. Eli mitä vähemmän tekee tullitarkastuksia, sen vähemmän saattaa joutua maksamaan. Lisäksi läpi Euroopan kulkevat tietojärjestelmät ja niiden alirahoittaminen saattaa johtaa siihen, että tullijärjestelmä Euroopan unionin sisällä ei pääse kehittymään riittävän nopeasti. Järjestelmät kuten Customs ja Hercule ovat parantaneet tiedonvaihtoa, mutta ne eivät kuitenkaan ole onnistuneet siinä, että kaikki tulliviranomaiset toimisivat yhtenä. Ja tämähän on Tulliliiton perimmäinen ajatus. Lisäksi löysimme, että yhdenmukaisuuden puute tullivalvontaan tuonnin suhteen jäsenvaltioissa johtaa siihen, että tullimaksuja ei makseta riittävästi. Tämä taas sen vääristää jäsen, sitä jäsenvaltion valintaa, eli, niin kuin, eli tässä että niin kutsuttu tuonti, shoppailu yleistyy ja tuojat saattavat toimia opportunistisesti. Sikäli kun on vähemmän tuontitarkastuksia, se houkuttelee enemmän tuojia ja tämä liittyy ennen kaikkea siihen, että tekstiilien ja jalkineiden arvoa kirjataan liian alhaiseksi, koskee tuontia Kiinasta. Ja sikäli kun tarkastuksia ei tehdä riittävästi, tämä houkuttelee tähän maahan tuoja. Yksi ainut Olaf-tapaus on johtanut tullimaksujen ja alvimaksujen menetyksiin, jotka vastaavat kahden miljardin euron arvoa 2013-2016 vuosien välillä. Tulli tarkastusten analyysi johti siihen, että alkuperämaan selvittäminen, luokittelu, petokset ja rangaistusregiimit ovat puutteellisia tuotteiden alkuperäinen alkuperä saatetaan piilottaa siten, että lähdönmaaksi merkataankin kauttakulkumaa, josta, jonka kautta tuotteet kulkevat, ja sitten nämä lähetetään väärännetyllä rahtikirjalla Euroopan unionin. Internetistä löytyy useita esimerkkejä yrityksistä, jotka tämän kauttakulkupalvelun, petoksellisen kauttakulkupalvelun tarjoavat. Tietyistä low consignment release, eli nämä alhaisen arvon tullivapautus, on johtanut siihen, että tämän avulla pyritään tekemään petoksia. Kyse on tuotteesta, joka ostetaan Euroopan unionin ulkopuolelta sähköisen kaupankäynnin avulla. Yhdistyneen kuningaskunnan sähköisen kaupankäynnin, kaupankäynnin esimerkit – tuovat esiin sen, että Yhdysvalloista ja kauko-idästä tuotavat tuotteet aliarvioidaan. Oikea arvo merkataan 10 tai jopa 100 kertaa alhaisemmaksi. Tässä löytyi siis oikeudellisesta kehyksestä puitteita ja lisäksi tullivalvonnan täyttäntöönpano on myös puutteellinen, ja tämä vaikuttaa Euroopan unionin taloudellisiin intresseihin. Näin ollen me olemme laatineet useita suosituksia niin komissiolle kuin jäsenvaltioille. Ja jotta on mahdollista vahvistaa oikeudellista kehystä mm, ja sen täytäntöönpanoa, haluaisimme, että komissio tekee arviointeja tullikuilusta 2019 vuodesta eteenpäin ja on myös tärkeää, että va- pyritään vahvistamaan tullivalvontatoimenpiteitä jäsenvaltioissa, pyritään arvioimaan myös tullin keruun hinta ja että seuraavissa toimintaohjelmissa pyritään luomaan kestävyyttä tullitietojärjestelmiin. Lisäksi olisi tärkeää, että on enemmän tarkkuutta keskinäisessä avunpyynnöissä siten, että tieto jaetaan kautta läpi jäsenvaltioiden. Ja olisi tärkeää, että jo vuonna 2018 on riittävä lainsäädäntö siten, että lähettäjien ja vastaanottajien merkinnät ovat pakollisia. Samanaikaisesti vetoamme jäsenvaltioihin, että nämä ryhtyvät toimiin sen kannalta, että luodaan tietynlainen riskinarviointihierarkia, jonka avulla tehdään tarkastuksia sähköiseen tarkastusjärjestelmään siten, että tehdään tarkastuksia – sellaisiin lähetyksiin, jotka kirjataan lahjoiksi tai matalan arvon lähetyksiksi. Ja pyritään myös tar- tarkentamaan, täsmentämään toimintaa koskien alhaisen arvon lähetyksiä sähköisessä kaupankäynnissä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Ne suositukset, joita teimme ja esitämme teille tänään, toivottavasti vahvistavat tulliliittoa. Minä olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Very alarm. Tuhannesti kiitoksia herra Pietro Russo tästä hyvin hälyttävästä kertomuksesta siitä, miten ei ole pantu täytäntöön tarpeeksi on tullisäännöstä. Nyt otetaan vastaan puheenvuoropyyntöjä. Andreas Schwab, EPP. Thank you so much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Russo esityksestänne. Tiedätte, että meillä on erittäin hyvät suhteet tilintarkastustuomioistuimeen ei vain siksi, että entinen kollegamme herra Lene on liittynyt ne joten kiitos esityksestänne. Ja en nyt puhu liikaa tästä kertomuksesta ja esityksestänne. Se on suuri apu, sille, olemme yrittäneet valiokunnassamme jo monta kertaa osoittaa, että EUn tulioni on tehnyt tärkeitä päätöksiä, jotta parannettaisiin unionin toimimista, mutta valitettavasti jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet täytäntöön tätä. Ja Tämä on tilanne, joka on hyvin hankala hyväksyä, koska odottelemme jo vuosia nyt. Minä itse osallistunut täällä kokouksen, jossa on äänestetty sen puolesta, että olisi tuo uusi tullisäännöstö, joka ei kuitenkaan mennyt läpi. Sitten olemme äänestäneet unionin tullisäännöstöstä. Ja me sanoit minulle, että hyvin epätodennäköistä, että se mitä mainitsitte täällä tulee olemaan valmis, kun unionin tullisäännöstö pitää panna täytäntöön. Ja tullaan pisteeseen, jonka mainitsitte, eli että digitaaliset järjestelmät, joita jäsenvaltiot joutuvat asentamaan, eivät ole vielä valmiit. Ne eivät ole, heille niitä ei ole hankittukaan vielä sen takia hyvin epätodennäköistä, että ne ovat saatavilla, joten ja tämä on se, mitä haluaisin korostaa vain tänään. Eli mikä teidän mielestänne on tuo ja valmius jäsenvaltioissa ja tekniset järjestelmät, jos ajatellaan, kun uuden tollisäännöstö astuu voimaan sinne hetkenä. Kommentoitte tätä, ehkä voisitte keskittyä siihen vielä. Kiitos. Thank you, Kiitos Andreas. Sitten Nicola Dantti, SD. Grazie Presidente, permettetemi di ringraziare. Kiitos puheenjohtaja. Kiitäisin Russoa esitelmästä. Haluaisin myös kiittää tuomioistuinta, tilintarkastustuomioistuinta kovasta työstä ja myös Olaf kertomus osoittaa, että tässä tilanteessa, missä me uskomme sisäiseen, sisämarkkina-alueeseen, uskomme siis sisämarkkina-alueeseen ja uskomme vapaakaupan järjestelmän kansainvälisen kansainvälisten suhteiden kannalta, jossa on selkeät säännöt, niin tämä osoittaa, että on erityisen tärkeää, että näitä sääntöjä noudatetaan. Kun katsotaan tätä kokonaiskuvaa, on nähtävillä selkeitä viitteitä siitä, että ei ole riittäviä tarkastuksia, väärennettyjä tuotteita saapuu Euroopan unioniin. Ja kyse on kansalaisten omista resursseista ja ne joutuvat haaskatuksi, koska täytäntöönpano ja säännöt ovat riittämättömiä. Komission ja neuvoston olisi nyt ryhdyttävä toimiin. Vaikka parlamentti onkin hyväksynyt lainsäädännön, siitä, että toimitaan tällä alalla, niin tämä on jäänyt jumiin neuvoston hyödykepaketti ja markkinavalvonta on saattava kattamaan koko Euroopan unionin alueen ja on katsottava, että jäsenvaltiot vievät läpi riittävät tarkastukset, jotta voidaan suojella Euroopan unionin näiltä rikkomuksilta, jotka rikkovat sen intressejä vastaan. Täällä puhuttiin muun muassa arvonnaaliarvioimisesta, luokittelun vääristämisestä, muun muassa, jotta voidaan maksaa pienempiä tullimaksuja kuin mitä tulisi maksaa. Ja niin edelleen. Täällä on nostettu esiin useita esimerkkejä. Meidän on varmistettava, että toiminnassa on tietynlainen tilivelvollisuus, että ihmiset todellakin kantavat vastuunsa. Joten kenties olisi tärkeää, että vastaisuudessa katsotaan tulliasioita enemmän. Tämä ei välttämättä ole kaikkein seksikkäin aihe, mutta tämä on erityisen tärkeä sisämarkkina-alueen toiminnan kannalta. Kenties meidän pitäisi keskittyä enemmän näihin asioihin meidän keskusteluissa koordinaattorina. Like Katrin Styler saa puheenvuoron, mutta tästä ennen tervetuloa Keelin äh, yliopiston äh, vie, äh, opiskelijoita, jotka vierailevat täällä Andreas Schwabin kutsusta. Tervetuloa. Catherine, you have the floor. Catherine, ole hyvä. Kiitoksia kovasti etyksestänne tänä aamuna. Tämä on ö, valistava ja pelottava. Puhuitte siitä, että on itse oli rahoitusta, tiedämme sen hyvin. Ja Andreas on ollut täällä pitkään, kun äänestimme ensimmäistä asetuksesta ja uudesta tullisäännöstöstä. Ja jatkuvasti kuullaan sitä, että IT-järjestelmät ovat tärkeitä. Ja sitten, että on alirahoitusta, olette täysin oikeassa. Sitten puhuitte sille, että missä on vähemmän noita tullitarkastuksia, että siinä sitä tuodaan lisää tavaroita. Ja sitten puhuitte yhdestä kuningoskunnasta ja Olafin kertomuksesta, joka liittyy kiinalaisen tekstiileihin ja jalkineisiin, niin kuulin 2 miljardia euroa 2013-2016 välillä. Haluaisin selventää, sanotteko, että UKlla on vähemmän tarkastuksia tulleilla ja sen takia kiinalaiset tuotteet virtaavat Britannian kautta. Jos näin, niin jos katsotaan eteenpäin, kunnista kunniskunta eroaa EU-sta traagisesti, niin mitä tämä tarkoittaa jatkossa, jos ajatellaan tuota kysymystä. Tragedia on, että sen takia on menettänyt kaksi miljardia euroa Euroopan taloudelta, mikä on valitettavaa voimakkaasti. Olisin puhua tarinasta, joka tuli ilmi Skotlannin lehdistössä tällä viikolla. No siis artikkeli käsitteli tuotetta, joka oli tullut markkinoille. Magneettinen tuote lapsille. Siinä oli kymmenen kertaa enemmän arseniikkia kuin mitä olisi pitänyt olla enemmän. Siinä oli kymmenen kertaa enemmän arseniikkia pitäisi olla noissa lasten ruokatuotteissa tai siis leluissa. Siinä leluissa oli siis kymmenen kertaa enemmän arseniikkia kuin pitäisi olla tuossa tuotteessa nyt. Tuo potta on poistettu Amazonista muun muassa, mutta pelkään, että tuo tuotetaan saarellenkin EU-sta muualle, sen takia lasten terveys saattaa varatua, joten tässä puhutaan tarkastuksesta, järjestelmistä, tiedon jakamisesta. Ja tämä yksi on esimerkki siitä, että on tällainen pottatuote, joka on markkinoilla nyt otettu pois. That was... Miten tuo tuote oli myynnissä nyt koko EU-ssa? Siltä vaikuttaa joten työtä teette on näin tärkeää. Sitä teemme tässä valiokunnassa, jos ajatellaan sitä, että tulisäännöstä panna täydentöön oikein, on, täysin, on hyvin tärkeää EUn taloudelle. Ja hienoa, että olette täällä tänä aamuna. Kiitos. Much, uh, Catherine. Kiitos Catherine. Haluaisin sanoa nyt, että kiitoksia kovasti herra Russo tuosta hälyttävästä kertomuksesta ja tuosta, mitä kollegat sanovat. Haluaisin vain sanoa, että Ruotsissa tällä hetkellä – on satoja tuhansia tuotteita päivittäin tulossa Kiinasta. Ei alvia, ei veroja, eikä mitään turvatarkastusveroa. Miksi? Koska on että se on alusta, joka myy, eikä sähköinen yritys. He luokittelevat sen alustaksi platform, joten he ovat sitä mieltä, että heihin ei kohdistuisi alvia, tullit, veroja ja turvatarkastuksia, joten halusin puhua sitä, miten kiireellinen tilanne on siellä. Ruotsihan nyt haluaa valvoa tilannetta, kun on valtavasti eksponentiaalisesti lisääntynyt noin lyhyessä ajassa tuo tuotteiden määrä, jotka maksavat kymmenesosan siitä, mitä maksaisivat normaalisti tai Ruotsin, Ruotsin markkinoilla esimerkiksi. Täällä on katastrofaalinen vaikutus talouteemme, joten nyt annan puheenvuoron herra Russolle, jos voisitte vastata näihin kysymyksiin ja kommentteihin. Sitten komissio voi puhua meille tästä lisää. Kiitos. Thank you, Madam Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valiokunnan jäseniä mielenkiintoisista kysymyksistä. Hienoa, että aihe kiinnostaa. Ja niin mielenkiintoinen kysymys tuli, joka meni suoraan asian ytimeen. Aloittaisin tuosta kysymyksestä, joka liittyi tähän ongelmaan, jotka ovat nuo varalliset lelut, jotka ovat Kiinasta. Tämä osoittaa, miten relevanttia on toimia tulin osalta. Pitää muistaa, että tulli toiminta ei tarkoita vain sitä, että saadaan lisää tuloja tai että niitä puuttuu tällä hetkellä Ei budjetista, mutta – Tämä liittyy ihan kansanterveyteen, jos ajatellaan tuota osatekijää. Tullihan toimii suodattimena, kun se tarkastaa tuotteita. Kun on näitä vaaroja, valitettavasti tällä hetkellä jopa terrorismi uhkaa yleistä turvallisuutta, sillä tulli on nyt tärkeä elementti siinä, kun torjutaan tätä hyvin valtavaa vaaraa myös. Kuitenkin nyt nämä muut kysymykset huomaan, että ihan oikeinkin teidän kiinnostuksenne keskittyy tähän ongelmaan, joka on tullisäännöstössä ja sen täytäntöönpanoa tässä ehkäpä on ongelman ydin näissä kysymyksissä. Tarkoitan täällä sitä, että meillä on nyt tulliunioni, mikä tarkoittaa puolestaan sitä, no yritin tätä korostaa aikaisemminkin, että kaikki tulli hallinnot, kaikista tässä valtioista pitäisi toimia yhtenä, kaikki viranomaiset pitäisi toimia yhtenä, mutta tämä ei nyt ole todellisuutta tällä hetkellä, koska tullisäännöstö on hyvin tärkeä väline, mutta kuitenkin se on puitteisto, täytäntöpano ja menet, soveltaminen on edelleenkin kansallisten viranomaisten vastuulla. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa jäsenvaltiossa on eri toimintatapoja, tulkintoja, tapoja panna täytäntöön samoja yleisiä sääntöjä. Ja seurauksena on sitten se, että tulee tämmöisiä, niin kuin nähtiin, asioita, jotka nähtiin kertomuksessakin. No seuraukset yhdistyneen kuningaskunnalle olivat sen, se, että tietyt tarkastukset, äh, joita tehtiin siten, ettei... No niitä ei tehty täysin tyydyttävästi näitä tarkastuksia. Se johti sitten siihen, että nämä tavaran tuojat äh, saavat valinnanvaraa lisää – ja kiinalaisia tuotteita pääsi paremmin läpi muun muassa. Ja siinä menetettiin sitten huomattavasti varoja, jotka olisivat tulleet budjettiin EUn. Tässä tilanteessa ulos tarkoittaa sitä, että pantaisiin täytäntöön vahvemmin tuota koordinointia ja vaihdettaisiin tietoja paremmin kansallisten tulliviranomaisten kesken. Tietysti sitten pannaan täytäntöön tuulisäännöstö. se on tärkeää, mutta jopa hallinnollisen yhteistyön myötä ja tämän ohjelman myötä, koko yleiseurooppalaisen ohjelman myötä, meidän tavoitteenamme on tehdä juuri tuota. Ja komissiolla on tässä suora vastuu. Sen pitää valvoa tätä menettelyä ja jopa rahoittaa lisää tuota toimintaa ja tehokkaammin, kun pyritään ratkaisemaan tämän tyyppisiä ongelmia – Sitten äh, oli muita kysymyksiä. Brexitin seuraukset. Yhtynyt kuningaskunta, niin no, minä en voi vastata, koska kaikki ongelmat, jotka liittyvät äh, Britannian EU-eroon, no, ne ovat poliittisia luonteeltaan, joten me olemme tilintarkastustuomioistuin, joten Meillä ei ole toimivaltaa eikä oikeutta toimia, joten on mahdotonta nyt sitten tehdä ennusteita tietysti. Tilanne tulee muuttumaan eh, mahdollisesti, joten tätä tarkastellaan kyllä läheisesti. No ehkäpä puheenjohtaja, jos sopii, niin voisin antaa puheenvuoron nopeasti herra Saleerille. tarkastusryhmän johtaja tässä kertomuksessa ehkä hän voisi haluta lisätä jotakin tähän. Thank you, Mr. Russo. Kiitos Russo ja puheenjohtaja. Mitä tulee viivästyksiin, niin viivästyksiä on, koska jäsenvaltioiden rahoitus on puutteellista. Komissio on tiedostanut tämän, että jos se ei tule täytäntöönpannuksi, EU-tullikodi tuli täytäntöönpannuksi 223 vuoteen mennessä. Herkul 2 Tulli 2020 ohjelmat ovat tukemassa näitä toimenpiteitä ja haluamme tukea tulli viranomaisia keräämällä tullin keräämisen hinnasta, hintakäsittelyn kertomuksen. On tärkeää, että tullikoodin mukainen varainkeruu onnistuu riittävällä tavalla. On tärkeää, että kilpailu ei vääristy, koska vääristymähän syntyy niiden kaupankäyvijöiden välille, jotka maksavat tullit asianmukaisesti ja niiden välille, jotka vääristävät omia tullimaksujaan. On tärkeää sisämarkkinoiden toiminnan kannalta, että tilanteeseen löytyy ratkaisu. Mitä tulee Brexitiin, niin tilanteeseen löytyy ratkaisu, koska me olemme löytäneet paljon näitä ongelmia yhdistyneessä kuningaskunnassa ja on tärkeää, että löydetään ketjun heikoin lenkki. Ja olemme todenneet, että muun muassa Alankomaissa on ollut tätä saapumis tuontimaa shoppailua. Ja viimeaikaisemmissa kertomuksissa vastaavia kertomuksia, tilanteita on löytynyt. Ja jopa Brexitin löytyy, todennäköisesti löytyy sitten seuraava kohde, jossa edelleen väärinkäytetään tätä hinta-arvion, oman lähetyksen hinta-arvion liian alhaista arvioimista. Kappaleessa 76b tässä kertomuksessa on löytynyt että korjaavat toimet yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat puutteelliset, koska siellä ei panna täytäntöön Euroopan unionissa voimassa olevaa tarkkia. He panevat täytäntöön tämän ensimmäisen tarifin ja tämä koskee erityisesti vaarallisia aineita ja tämä on kenties seurausta meidän aiemmista löydöksistä. Lord. Kiitos sitten puheenvuoron saa Euroopan komissio, herra Filip Kermut, TG Taksud, pääosaston johtaja. Varmasti kerrotte meille, miten komissio tulee seuraamaan tulintarkastuomioistuimen suosituksia. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Komissio pitää erittäin tervetulleen tätä tarkastusta. Se tulee ajankohtaisena aikana, jos ajatellaan että nykyaikaistetaan ja virtaviivoistetaan tullilainsäädäntöä. Tämä on nyt ajankohtainen huomautus siitä, miten kun on täytäntöpano on tarpeen tullisääntöjen osalta. Voimme tarjota välineet, mutta ne pitää panna täytäntöön. Lisäksi suosittaisi tunnustamme, että jäsenvaltiot ovat vastuussa. Siitä, että varmistetaan kunnon tullitarkastukset ja viranomaiset jäsenvaltioissa ovat etulinjassa, kun pannaan täytäntöön näitä tarkastuksia. Muistuttaisin teitä siitä, että unionin tullisäännöstö, no sitähän ollaan panemassa täytäntöön tällä hetkellä, niin sen tavoitteena on yksinkertaistaa prosesseja, mutta lisäksi myös, että vahvistetaan noita prosesseja sen myötä, että harmonisoidaan ehtoja, jotka liittyvät muussa lupamenettelyihin, mutta lisäksi pitää myös vahvistaa prosesseja, jotka ovat tuota, sinne ta- taustalla. Mieleen tulee muun muassa tuo riskihallinnointi. Ja riskihallinnointikysymys on äärimmäisen tärkeä ottaen huomioon se, miten, tär- tai siis miten paljon kauppaa käydään ja, ja miten tulivarsot eivät sitten voi valvoa jok ikistä tavaraa ja tuntea, joka tuodaan, joten pitää olla tasapaino tässä. tasapaino pitää perustua vakaisiin tavoitteisiin ja siinä pitää ottaa huomioon nämä riskipitoiset lähetykset. Täytyy sanoa, että komissio jatkossakin priorisoi tarkastuksia ja sitä, että kerätään ja siirretään EUlle näitä tullimaksuja ja että on seurantatoimia liittyen sekä tarkastustoimistojen suosituksiin ja että tuohon Olafin tutkinta myös. Olen täällä tänään puheenjohtaja kollegoiden kanssa. He ovat budjetti- ja Ola, Olafista. Teemme läheistä yhteistyötä, kun jatkotoimiin ryhdytään. Komissio on nähnyt positiivisia viestejä, mikä on rohkaisevaa tässä kertomuksessa, erityisesti jos ajatellaan yritystä, jota on tehty kohti yhdenmukaista tullilainsäädännön soveltamista. Ja se, mitä vähän näen, on aikaisemmat tuomioistuimen so- suosituksellisesti liittyen näihin sitoviin tariffeihin. Emme kuitenkaan ole oma hyväisiä ja tunnustamme, että paljon pitää vielä tehdä töitä. Jos puheenjohtaja. ihan ihan nopeasti kävisin läpi komission kannan suosituksista, No nämä eri suositukset, joita eri komission yksiköissä nyt sitten ollaan seuraamassa. Ensimmäinen liittyy tuohon tullikuiluun, tullimaksukuiluun. No komissio ei ole hyväksynyt tässä suositusta, joka on noissa laskelmissa siksi, että uskomme, että laskelmat liittyvät noihin tullimaksukeräyksiin, jotka on tunnistettu tuossa TOR-tarkastuksissa, tarvitsevat, eivät ole sopiva pohja kuitenkin komissio. Sieltä vain ne uudet keskustelut itse tutkimuskeskuksessa nähdäksemme, jotta jos jotain voitaisiin listata tuohon tehtyyn työhön, jotta voidaan parantaa tietomme siitä, mitä on tapahtumassa. Toinen suositus rahoitustuesta kansallisille tulliyksiköille. No, käymme yksityiskohtaista prosessia siitä, mitä vaihtoehtoja nyt on, jos ajatellaan tullion, niin vaikutusarvion tutkimusta, joka tulemaan sitten budjettipohdintoja myöhemmin tänä vuonna, kun tulee nämä uudet monivuotiset rahoituskehykset. Kolmas suositus, no se on mainittu täällä jo, eli miten tärkeää on tullien IT-järjestelmät EU:ssa. Uskomme, että IT-järjestelmät ovat olennainen osa tarkastuslähestymistapaa, joka perustuu itsessään harvoisuudelle tietovirralle, joita tarjotaan peruslainsäädännön myötä – komissio osittain hyväksyy tuon suosituksen, koska tässä kohtaa se ei voi sitoutua mihinkään spesifiin, jos ajatellaan monivuotista rahoituskehystä, mutta on selvää, että tässä nyt on rahoituskysymyksiä, pitää ratkaista IT-järjestelmän osalta, ne pitää ratkaista tavalla tai toisella. Neljäs suositus on pikemminkin tekninen, luonteelta satella sitä, miten muutettaisiin noita tulimotuksia. Kiitos tuomioistuimelle siitä, että korosti tämän tarvetta. Kyllä tämän otamme huomioon välittömästi. Sitten viides suositus, no se liittyy Olafin kollegoihin ja yhteishenkilöihin no tämäkin hyväksytty. Tämä liittyy resurssikysymyksiin ja kolmansien maiden tilanteisiin, mutta varmasti halutaan mennä pidemmälle, että voidaan saavuttaa kauppakumppanimme kuudes suositus. On sellainen, että voimme sen hyväksyä heti kun meillä on riittävästi tietoja, jotta voimme saada tämän läpi Toinen osa suositusta, joka käsittelee EU-laajuista arviointipäätöksiä, joka on ehkä pitkään jatkunut tilanne. Emme ole hyväksynyt tätä suositusta, tarkastelemme sitä ja kyllä tiedämme, että mitä tasapainoa tarvitaan, kun on se, että miten tämä kauppaa helpottaa ja toisaalta mitä riskejä sitten on olemassa. Tuomioistuin on tämän osoittanut kyllä kertomuksessaan. Suositus numero seitsemän. Is a recommendation concerning the imposition of financial... Tämä liittyy taloudellisiin oikaisuihin. Komissio uskoo, että tällä hetkellä on olemassa järjestelmä, joka on korkojen myöstymisiin. Meistä tämä on vankka pohja sille, että jäsenvaltiot saavat kannustimia tehdä mikä on tarpeen. Kahdeksas ja viimeinen suositus kattaa kolme asiaa. Ensinnäkin sitä tarvitaan lisätietoa, lisätietoa ja sen elementtejä komissio tässä suhtautuu varovaisesti tuohon Paljon työtä on tehty, kun on määritelty nämä tietoelementit, data elements yhdessä jäsenvaltioiden ja kaupan toimijoiden kanssa. Ja olemme huolissamme siitä, että tarvitaan kokonaisvaltaisemmin lähestymistapaa tarkastuksen erityisesti, kun pyritään yksinkertaistamaan tulimenettelyä, sen vuoksi emme puoltaisi tässä kohtaa sitä, että vain säädettäisiin lakeja, saatiin lisätietoja sen, että katsottaisiin koko tilannetta, lupamenettelyjä, miten jäsenvaltiot suorittavat jatkotoimia ja niin edelleen, mutta tämä on meistä äärimmäisen tärkeää, jotta tuo kontrollitasapaino saadaan oikeanlaiseksi. Ja tähän vielä, että yksi tärkeimmistä Kontrollisen ajatuksesta on, että on näitä talouden toimijoita, joilla on luvat, jotka, joihin, joista tuloutettavia kaupan toimijoita hallinnolle, jonka myötä viranomaiset voivat vähentää tarkastusten määrää, jota pitää sovata näihin henkilöihin, jotta voivat keskittyä niihin toimijoihin, jotka ovat olleet mukana tällaisissa tapauksissa, joita on mainittu kertomuksessa, kun on tätä aliarvostusta liian alhaista arvoa. toinen osa suositusta liittyy menettely 42. Mainitsen tämän siksi, että puheenjohtaja itse mainitsitte nämä huolet Ruotsissa, jotka liittyy siihen, kuinka paljon näitä tavaroita, kuinka suuri volyymi tavaraa tulee. Ja komissio priorisoi nyt sieltä toimia sähköisen kaupan kysymykset siis. Olemme tehneet ehdotuksia jo, köytyvät arvonlisäveroon, minkä myötä olisi tämä mini yhden toimipaikka. Tämä asue tulee vaatimaan paljon meidän huomiota tulevina kuukausina ja vuosina, ja olemme sitoutuneita siihen. Sanoista tämä liittyy myös suosituksen viimeiseen osioon, eli nämä alhaisen arvon lähetykset, sen hyväksikäyttö, se on mainittu täällä myös tässä työstämme näitä kysymyksiä, katso mitä voidaan tehdä jatkossa, miten voidaan muuttaa lainsäädäntöä ja niin edelleen, mutta mitä voidaan tehdä myös nyt kun ajatellaan parhaita käytänteitä jäsenvaltioiden välillä. Kiitos puheenjohtaja kärsivällisyydestä komission mielestä. Tämä on tärkeä osa keskustelua siitä, miten tullinen voisi toimia paremmin. Paljon suosituksia on hyväksytty ja jatkotoimiin tullaan ryhtymään. Kiitos. Kiitos äh, hyvin tarkoista vastauksista näihin tuomioistuimen suosituksiin. Nyt annan puheenvuoron herra Russolle viimeiset loppusanat. Thank you, Madam Chair. Very, very quick. Kiitos, rouva puheenjohtaja, hyvin nopeasti. Haluan jälleen kerran kiittää niin teitä kuin valiokuntaanne mielenkiinnostanne meidän erityiskertomusta kohtaan. On hienoa, että tämä kiinnosti teitä ja että te olette siihen perehtyneet niin tiiviisti. Olen myös tyytyväinen komission edustajan reaktioon. Nimittäin on hienoa, että komissio todellakin pyrkii toimimaan sen hyväksi, että saadaan kiinteämpi teoreettisempi määritelmä ja tullikuilulle ja lisäksi on hyvä, että tässä tehtäisiin lainsäädäntöehdotus. Mitä tulee näihin teknisiin yksityiskohtaisiin huomioihin, niin kirjan ylös sen, että komissio hyväksyy nämä meidän suositukset ja sitoutuu parantamaan – ja integroimaan kansallisia tulliviranomaisten järjestelyjä. Kiitos oikein paljon. Court of Auditors for your special... Kiitos herra Russo, kiitos tilintarkastuomioistuimelle edeskertomuksesta. Niin oikeudelliset kehykset ovat tässä olleet nyt puutteelliset, ja niin tullisäännöstöä ei ole paljon tältä, kun se vaikuttaa myös EUn taloudellisiin etuihin. Nyt kollegat siirrymme äänestämään, onko kaikilla äänestyskortti? Okay, does everybody have the voting card? Onko kaikilla äänestyskortti ja äänestysluettelo? Aloitetaan näistä tästä Pascal Arimon mietinnöstä. Tavaran verkkauppa muuta etämyyntiä koskevat sopimukset, mandaatti ja mietintö Pascal. Haluatko käyttää puheenvuoron? Ja, Frau Präsidentin. Ähm... Kyllä, puheenjohtaja. Ehkä nyt tähän alustukseksi sanoisin, että kaksi ja puoli vuotta olemme työstäneet tätä direktiivirtusta. No, tänään tullaan ikään kuin ensimmäisen luvun loppuun, toivottavasti parlamentin luvun loppuun. Samalla juttua, mitä hän on ollut jo, mitä tulee digitaaliseen osioon ja siitä on hyviä kokemuksia myös täällä valiokunnassa ollut. Tässä on ollut yhteistyötä myös muun muassa Evelyn Gebhardin kanssa, jotta asiasta voitaisiin järkevästi säädellä. Nyt olemme myös järkevässä prosesseissa, trilogeissa ja käyneet läpi näitä asioita selvitämään niin, että tämä on kuluttajille ja myös yrittäjille mieluista. Se on tärkeää, se on myös hyväksi digitaalisille sisämarkkinoille. Tämä hyväksi myös kullekin yksittäiselle kuluttajalle, joka asuu Euroopassa. Toivoisin, että tänään myös pääsemme hyvään ratkaisuun. Pöydällä on nyt tasapainoinen kompromissi kaikkien osapuolten välillä minusta. Tämä on myös saanut kaikilta ryhmiltä laajaa tukea. Toivoisin, että saisin nyt vahvan mandaatin tämän jälkeen, jotta neuvoston kanssa voidaan sitten tapella niistä asioista, jotka ovat meistä tärkeitä parlamentissa. Ja kanavalle kollegat pyydän, että tukisitte näitä seikkoja äänestyksessä, jotta saamme laajan enemmistön niin kuin digitaalisissa asioissa. Siellä on laajan enemmistö, jotta sitten voimme vahvoina mennä trilogeihin. Tämä oli hankala, mielenkiintoinen neuvotteluprosessi kaikkien kumppanin kanssa aina. Tunsin tuon avoimuuden kaikkien osalta ja kompromisseissakin se sitten näkyy. Kiitos siis nyt jo ennen kuin päätös, tai tulos on saatu. Kiitos kaikille, jotka ovat tässä mukana, mutta jos nyt saamme hyvän tuloksen, niin sitten haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet tässä mukana. Thank you very much, Pascal. Kiitos Pascal Arrimo. Nyt kollegat. Ei, sieltä, olkaa hyvä. Exceptionally, I'd also like to... Käytän puheenvuoron siksi, että haluan kiittää esittelijää ponnistuksista. Neuvottelut ovat olleet pitkälliset ja hankalat. Se, miten komissio on menetellyt, ei ole yhtään edesauttanut elämäämme parlamentti yrittää nyt täyttää ne aukot, joita komissio ei ole kunnolla hoitanut, mutta tilanne ei silti ole tyydyttävä. Mutta syytä on kiittää esittelijää kuitenkin kaikesta tehdystä työstä. Kiitos Lucy Anderson, SFDn varjoistelija. Nyt sitten äänestys, kompromissi seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kollegat, tässä nyt hyppelehditään sivulta toiselle nyt sitten kompromissi kahdeksan sivulla. seitsemänkin minun listassani kompromissi, tarkistus kahdeksan puolesta. Olet kaikki löytäneet sen hyvä. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt sitten siirrytään sivulle 12. Kompromissi, tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Kompromissitarkistus 18. Kaja 18. Löysitkö? Selvä, odottelen sinua. Selvä kompromissitarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissitarkistukseen 23 puolesta, äh, siis sivulla 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 265 sivulla 18. Tarkistus 265 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 265. Äänestys alkaa. Ei toimi, selvä. Yritetäänpä uudestaan. Kyllä se toimii erinomaista hylätty. 16.25 sanoo puheenjohtaja. Sitten kompromissitarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 36 puolesta, ja äh, siis se sivulla 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 39 sivulla 26, löysivät kaikki sivun puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi missäs oltiinkaan. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Kompromissi 42, sivulla 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 43, sivulla 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 359 sivulla 33 359 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan. Tarkistus 359 äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten siirrymme kompromissi 46 sivulla 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 50, sivulla 37 puolesta, vastaan. Selvä. Odottelen. Kaja. Kompromissi 50 sivulla 37. Ovatko kaikki löytäneet? Kaikki lailla samoja sivuja, sivunumeroita vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi 51a puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 50, 65, tarkistus 65, tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 johdosan kappaleista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi. Johdonsan kappaleista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Johdonsan kappaleista puolesta Three. Compromise. Kompromissi kolme. Niin. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi. Viisi, kyllä. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 421. Löysitkö kaikki? Selvä. Neljä. Neljä, kaksi, yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Neljä, kaksi, yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten siirrymme. Se olikin hyväksytty juttu on ylätty. False, false, false, false. Compromise amendment. Um. Raukeaa, raukeaa, raukeaa. 418 ko. Hetki pieni. 148. No, 100.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 Is, everybody there? 100... Kaikki 148. Selvä. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 148. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten seuraavaksi We vote on 149. Ei vaan se raukeaa vai? 149. 149 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten yksi viisi vai hetkinen. Okay. We vote on 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 198 Questa? No, to, to, In favor of... Puolesta 198 vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty korjaa puheenjohtaja. Sitten 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Check is closed. And it is... Päättyy, hylätty. Nyt sitten siirrymme loppuäänestykseen. Mitoituksesta koneellisesti äänestys alkaa. Vote is closed and it... Äänestys päättyy, hyväksytty, onnittelut esittelijälle ja nyt sitten sitten se, tai siis neuvottelumandaatista ja toimielinten välisestä neuvottelun se koneäänestys alkaa. Two persons have not voted yet. Kaksi vielä äänestämättä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin on saatu etämyyntisopimus asia saatu päätöksen ja esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, varsin monille tässä kiitokset varjoesittelylle ensinnäkin, Lucy Andersonille erityisesti viime kuukausina ja viikkoina. Olen viittänyt, viettänyt paljon aikaa hänen kanssaan, mutta myös muut varjoesittelijät ovat kiitoksen Ansa, Anneli, Kaija, Pascal, Marko, Denis. Teimme hyvää, tehokasta yhteistyötä. Tästä kiitokset. Kiitos myös IMKO-sihteeristölle, Benuari ja Mari-Liis hyvästä valmistelusta ja kaikille ryhmien työntekijöille myöskin lämpimät kiitokset. Teiltä löytyi aina aikaa niiden asioiden hoitamiseen, jotka tarpeen olivat. Kiitokset myös Tademairin tiimille komissiosta. Teiltä saimme hyviä vaihtoehtoesityksiä ja omille työntekijöille niin ilman muuta myöskin lämpimät kiitokset. Ympäri vuorokauden välillä töitä paiskittiin. Todella kiitos kaikille, näin saatiin tämä asia hoidettua ja toivottavasti valiokunnan kautta päästään sitten mahdollisimman hyvin neuvotteluihin neuvoston puolella. Kiitos. Kiitos. Seuraavana sitten äänestämme aiheesta tietoja ja ongelmanratkaisu palveluja tarjoaa mm, yhteisen digitaalipalveluväylän perustaminen. Eh, Esittelinä Roa Mitsi, olkaa hyvä. Kiitokset. Kyseessä on mietintö, joka on suuri harppaus eteenpäin, kun konkreettisesti halutaan auttaa ihmisiä ja yrityksiä, jotta tietojen saanti mahdollistuu mitä tulee eri jäsenmaiden käyttämiin menettelyihin ja kaikki tämä online-pohjaisesti kyseessä lainsäädännöllinen mietintö, jonka vaikutukset varmasti tuntuvat kansalaisten elämässä ja näin he voivat ymmärtää, että parlamentin tekemä työ heitä hyödyttää. Mehän tiedämme todella hyvin, kuinka hankalaa ihmisten ja yritysten on saada tarvittavat tiedot eri jäsenmaista, koska kaikilla on eri lainsäädäntöä ja eri menettelyjä käytössään. Nyt kun saadaan aikaan digitaalinen palveluväylä, yhteinen digitaalinen palveluväylä, se on siis yhteinen, siksi ei tarvitse kääntyä aina eri kanavien puoleen, kun tietoa etsii. Tästä varmasti kansalaiset hyötyvät ihan konkreettisesti. Ja haluan lämpimästi <clears throat> sitten lopussa vielä kiittää kaikkia erikseen. Eli eipä muuta kuin nyt äänestyksiin. Kiitokset. Nyt sitten äänestämme. Ensin tarkistus 131 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaija. Hyvä. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja hyppäämme, niin kuin äskenkin vähän hyppelimme, 197 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. 98 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Vastusit, mutta Rusali puolesta. Ei tämä lopputulokseen vaikuta, eli hyväksytty. Sitten 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Yksi EPP ääni liikaa. Andreas, yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 199. Äänestys alkaa. Puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4a. Puolesta vastaan. Tyhjää tarkistamme koneellisesti kompromissi 4a. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten kompromissitarkistus 22 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää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 tyhjä. Tarkistamme. Tarkistamme siis tarkistuksen 114 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 115 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 331 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 332 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 333 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi, kaksi, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme kaksi neljän puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 342 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 343 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten Tarkis 125 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. 125. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kompromissi 22a puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty hyväksytty, mutta tarkistamme tämänkin. Kompromissi 22a. Äänestys alkaa. Kaksikymmentäkaksi A. Andreas. Hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi. Ja nyt on kappaleet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kompromissi tarkistus ei, vaan tarkistus viisi Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme vielä koneellisesti. Johdantason kappale 5, tarkistus 5. Äänestys päättyy. Hyväksytty. johdonsa kappale 6 Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 6. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissitarkistus. Näistä emme äänestä. Tarkistus 146 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 3 puolesta. 23. 23 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 160 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 171 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 172 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty Tarkistamme koneellisesti 172 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 173 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 174 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 175 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 34. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 178 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 181 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavana tarkistus 368 368 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Kaikki eivät äänestäneet. Hyväksytty. 369 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 380 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 381. Anteeksi, ensin kompromissi 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 33 puolesta vastaääniä kolme. Onnittelut esittelijälle. Marleen, ole hyvä. Vielä mandaattiäänestys ensin. Äänestys alkaa. Äänestämme sähköisesti mandaatista ryhtyä neuvotteluihin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 323.0, 30. Marlos, miksi nyt, miksi nyt, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos tuestanne, vahvasta tuesta. Mietintö on hyödyllinen ja tärkeä, niin kuin jo totesin. En nyt lähde toistamaan jo sanottuja asioita, mutta haluan vielä lopuksi lämpimästi kiittää varjoesittelijöitä todellakin, koska pitkälliset keskustelut käytiin hyvässä hengessä, rakentavassa hengessä. Kaikki ymmärsivät, kuinka tärkeästä asiasta kansalaisia ajatellen on kyse. Eli voin vain todellakin sydämellisesti kiittää. Kiitos myös poliittisille neuvonantajille ja tietysti avustajille, niin myöskin tiimityötähän tämä oli. Ja toivotaan, että mietintö saadaan hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti. Kiitos kaikille, kiitos tuestanne lämpimästi. Kiitos, näin on saatu äänestykset läpikäytyä ja toivon teitä poistumaan mahdollisimman nopeasti salista, että voimme jatkaa töitä julkisten hankintojen strategiapaketti. Carlos Coelho sittelijänä ensimmäinen tarkastelu ja vuoden 2014 alussa yhdessä neuvoston kanssa päätettiin laajasta halkintapuitteiston tarkistuksesta ja sen jälkeen ensimmäinen EU-direktiivi liittyen myöntyksiin astui voimaan ja nyt neljä vuotta on kulunut viime vuoden lokakuussa komissiolta saatiin soft measures-paketti, jolla pyritään tehokkaampaan täytäntöönpanoon. Ja annan ensin puheenvuoron esittelijälle EPPstä, herra Koja, olkaa hyvä. Eh, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuten puheenjohtaja muistanee, vuotta sitten parlamentti yhdessä neuvoston kanssa sopi julkisten hankintojen oikeudellisten puitteiden suuresta tarkastuksesta, joka aloittaa uuden aikakauden julkisille hankinnoille Euroopan unionissa. Uudet direktiivit eivät ainoastaan luo sääntöjä siitä, joiden kanssa julkisten viranomaisten on, joita, niitä sääntöjä, joita julkisten viranomaisten on noudatettava, kun tehdään julkisia hankintoja, vaan tämä on erittäin suuri mahdollisuus jäsenvaltioille saavuttaa poliittisia tavoitteita julkisten hankintojen avulla. Julkiset hankinnat eivät ole ainoastaan menettelyllinen keino, jonka avulla pystytään sääntelemään palveluiden, tuotteiden tai työnteon ostamista, vaan nyt puhutaan 2005 250 000 viranomaisen työstä, jotka ostavat triljoonien eurojen arvosta hyödykkeitä, palveluita, työntekoa. Tämän avulla on mahdollista vielä eteenpäin kiertotaloutta, vihreitä arvoja, saavuttaa sosiaalisia tavoitteita, vaikkapa vammaisten tai vanhojen ihmisten hyväksi, tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja tässä oli ainoastaan muutama esimerkki. Neljä vuotta on kulunut, parlamentti voi olla melko tyytyväinen oman panoksensa. Tarkastettu, oikeudellinen kehys tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä strategisia hankintoja ja direktiivit suovat jäsenvaltioille erilaisia mahdollisuuksia. Kuten tiedätte, on jokaisen jäsenvaltion – oma asia toimia annettujen puitteiden piirissä, ja meillä ei ole vielä kokonaisvaltaista näkemystä siitä, miten nämä oikeudelliset kehykset on pantu täytäntöön jäsenvaltiossa. Joten tässä vaiheessa emme vielä voi sanoa, voiko parlamentti olla tyytyväinen jäsenvaltioiden aikaansaamiin tuloksiin ja tekemiin päätöksiin, varsinkin kun läpivieminen lainsäädäntöön – on vienyt erittäin paljon aikaa ja tästä syystä johtuen joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla on aloitettu rikkomusmenettely. Olen harmissani siitä, että 55 prosenttia julkisista hankinnoista käyttää alinta hintaa valintakriteerinä laatu, kestävyys, innovaatiot ja sosiaalinen osallistaminen ei ole riittävän tärkeässä roolissa. Parlamentti puhuu nimenomaan taloudellisesti kaikkein parhaasta tarjouksesta ennemmin kuin ainoastaan alin hinta kriteeriä. Yhdeksän kymmenestä laajan, laajalaisesta infrastruktuurihankkeesta eivät toteudu budjetin tai ajan puitteista, josta on sovittu, ja kustannukset saattavat olla yli 50 prosenttia korkeammat kuin on suunniteltu, ja tämä on todellakin harmillista. Tämä saa aikaan sen, että kansalaiset eivät luota järjestelmään, ja onkin tärkeää, että on Euroopan laajuinen avoin hankintajärjestelmä ja tietokanta, joka on täysin yhteen toimiva kansallisten järjestelmien kanssa siten, että voidaan tutkia, missä mennään hankintojen kanssa. Komission tiedonanto lokakuulta 2017 on tervetullut. Siinä ei ehdoteta muita kuin lainsäädäntömenettelyjä, jotta voidaan kannustaa parempaan täytäntöönpanoon. Mutta haluaisin kuitenkin korostaa, että parlamentti antaa lainsäädäntöä mahdollisuuden komissiolle, mikäli voidaan taata se, että nämä toimenpiteet pannaan täytäntöön Euroopassa kokonaisvaltaisesti siten, että eurooppalaiset yritykset tästä hyötyvät. Haluan korostaa PK-yritysten ja sosiaalisten yritysten mukana julkisten hankintojen markkinoille ja näiden pääsystä julkisten hankintojen piiriin, niin tämän suhteen on vielä tekemistä. PK-yritykset saavat julkisista hankinnoista 45 prosenttia, ja tämä on merkittävästi alempi osuus kuin mikä näiden panos on talouteen kokonaisuudessaan. 2016 tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että ainoastaan neljä jäsenvaltiota käyttää digitaalista teknologiaa kaikissa julkisen hankinnan eri vaiheissa. Uusien teknologioiden suomaa mahdollisuutta ei ole käytetty riittävästi hyväksi – kun ajatellaan julkisia hankintoja ja hankintaprosesseja. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, suurin ongelma, joka meillä on, on se, että sääntelykehys julkisten hankintojen kannalta on hyvin monimutkainen. Toimielinten asetelma on myös hyvin pirstallinen, ottaen huomioon, että tässä on useita eri toimijoita alueellisella, sektorikohtaisella ja keskustasolla – ja kaikki tehtävät eivät ole selkeästi määriteltyjä, kuten Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunnossaan korostaa. 2014 vuoden julkisten hankintojen paketti ei ratkaissut tätä ongelmaa. Prosessi vaatii julkisia viranomaisia kaikilla eri tasoilla toimimaan asiantuntijatehtävissä ja tätä asiantuntemusta ei välttämättä ole ja kiitänkin komission suositusta liittyen hankintojen ammattimaistamiseen, ja on tärkeää, että on kansalliset suunnitelmat tätä silmällä pitäen. Minä aloitan tämän mietinnön laatimisen ja odotan innolla keskusteluja – varjoesittelyiden kanssa oli valmis ottamaan heidän näkemyksiä mukaan ja tähän luonnokseen. Kiitos oikein paljon. Carlos Coelho, the rapporteur, now I give the floor to... Kiitokset, Macarapella. ST-ryhmän varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä Coelho. Olen varjoesittelijä tässä, sillä olin julkisten markkinoiden direktiivin esittelijä. No tämähän oli pitkä työ 2012-2014 välillä. Jännitystulo oli 15. kesäkuuta 2014 ja olen samaa mieltä monista huolista esittelijän kanssa. Eli että huolimatta siitä, että työtä tehtiin oikeaan suuntaan. No, muutama elementti siitä, mitä saatiin saavutettua. Taistettiin siis neuvoston kanssa kovasti, mutta aina on kyse tasapainosta ja kompromissista. Eli pitää taistella alempia hintoja vastaan, sillä se luo usein ongelmia julkisilla markkinoilla. Ja pääsen kriteerihän oli tuo Most Economic Industry Standard, jota ja sitten alihankinta on myös tärkeä kysymys. Se on pienille yrityksille tärkeä portti, että kasvat vähän näihin toimintoihin ja pitää saada selkeämmät säännöt tähän. Tuosta pitää pohtia myös transponointivaihetta jäsenvaltioissa, ja tapahtuu eri tavalla, ja tässä komissio auttaa tekemään monitorointia tavalla, joilla ollaan siirretty tietyissä maissa osaksi kansallista jäsenvaltioita, missä ei ole tehty, osa menee nopeammin kuin muut, ja osat transponoivat kuinkin siinä hengessä, mitä haluttu tehdä, ja osa ei sitten ollenkaan, jotka ovat haluttomampia. On totta myös, että me haluaisimme varmistaa, että pienet yritykset voisivat paremmin tulla yhteen, kuten Italiassa osuuskunnat, konsortiot ja paremmin osallistua näihin tarjouskilpailuihin kuin mahdollista. Mutta kaikki tämä itse asiassa saa nyt sanoa, että neljä vuotta myöhemmin olla nyt tällainen työkalupakki, joka, jos sitä ei nyt avata, niin se on ihan hyödytön, joten jollakin tapaa paikallisviranomaiset, niiden pitää nyt ehkä kouluttaa ja saamattomaisena toimintaa ja käyttää paremmin noita vaihtoehtoja, joita voimme tarjota tuon direktiivin myötä. Ja sitten nuo alaiset tarjoukset oli myös tärkeä elementti. Tuossa direktiivissä on paljon muitakin, ja niitä mainitse. Ja tuo sähköinen menettely, josta Koelio puhui, on no hyvä, että hän puhui neljäsen valtiota vain käyttää siitä. Ja Portugalihan on paras esimerkki tästä Euroopassa. Yleensä esimerkiksi otetaan Euroopan pohjoismaat, mutta tässä Portugali on mallioppilas. Sivottavasti neuvosto teki vähemmän se olisi haluttu menemään nopeammin näissä asioissa, sillä sähköiset menettelyt, dematerialisointi, no siinä tehdään paperisäästöjä, energiansäästöjä, ympäristön kannalta se erittäin hyvä, mutta lisäksi näin ollen toiminta helpottuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille. No, neuvosto tässä pitkitti tätä tilannetta sen takia valitettavasti emme hyödy vielä täysimääräisesti tuosta toiminnasta unohdin mainita alussa. Sosiaali- ja ympäristökriteerit ovat erittäin tärkeitä ja sallivat myös sen, että voidaan mennä vastavirtaan saatella näitä alhaisimpia hintoja. Vaikka aina sen tarkoittaa, että työ olisi tehty huonosti, mutta toivottavasti joskus tämä johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin, joten tämä teksti nyt, no sinne pitää puuttua näihin heikkouksiin, joista pitää sitä yli. Niin kuin komissaari Barnier, no hän oli aikanaan Suitsissa, niin tämä väline edusti 19 prosenttia EUn e BKTstä. Sitä pitäisi käyttää täysimääräisesti. Se palvelee taloutta EU-kansalaisia. Valitettavasti tällä hetkellä näin ei vielä ole. Joten odotan innolla yhteistyötä hänen kanssaan, jotta voimme rakentaa tekstin, joka on tasapainoinen. Tämä tehokkaasti rakentavassa hengessä, jotta julkiset markkinat ovat talouden kasvun moottori ja ne palvelevat mahdollisimman paljon kaikkia kansalaisia. Merci beaucoup, Mark. And now... Kiitokset. Ja ECR-ryhmästä no siinä esi, varjo esitteli, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Aluksi toteaisin, että koko ammattiurani ajan ne on usein menetetty mahdollisuuksia näiden julkisten hankintamenettelyjen takia. Ne, nämä säännöt voivat muuttaa sitä, miten yritykset suhtautuvat asioihin, kun katsotaan eh, eh, mikä on ero julkisten ja yksityisten eh, välillä. Ero on liian suuri ja tämä hankaloittaa yksityisten elämää. Tällöin ei hyödynnetä sit, kaikkea sitä, mitä on ollut mahdollista hankkia yksityisten sopimusten kautta. Julkisissa sopimuksissa on kuitenkin esitetty innovatiivisia ratkaisumalleja, sillä laajojen isojen kumppaneiden kanssa neuvottelu ei ole helppoa, varsinkaan jos käytänteet eivät ole selkeät. Eli Uskon vahvasti, että paremmat julkishankintamenettelyt saavat, äh, saattavat omalta osaltaan edistää talouden kasvua. Ja äh, odotan ilolla yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta voimme tätä asiaa tarkastella. Ja tässä on monia tärkeitä elementtejä, jotka tulee huomioida lopullisessa esityksessä. Jäsimaiden äh, ammattiosaaminen näissä tarjouskilpailumenettelyissä – Tämä on asia, jossa kyllä on selvää potentiaalia saada yrityksiä kasvamaan. On tärkeää, että hankitaan ihmisiä, jotka osaavat tehdä parempia päätöksiä ja näin mm, todella hyödyntää kasvumahdollisuuksia yrityksissään. Varsin usein huomataan, että isot yritykset eivät aina osaa hyödyntää rahoja parhaalla mahdollisella tavalla, vaan saattaa syntyä veronmaksajillekin suuria kustannuksia. Eli komission esitys näin ollen on hyvä askel oikeaan suuntaan, josta on hyvä jatkaa eteenpäin. Tämän lisäksi on tärkeää, että mukaan saadaan varsinkin PK-yritykset. On pidettävä huoli siitä, että pienet yritykset eivät ole huonommassa asemassa kuin isommat. Resurssien en puutteiden vuoksi tai siksi, että menettelyt ovat liian hallinnollisesti pitkiä ja hankalia. Pienet yritykset eivät voi eh, ulkoistaa näiden tehtävien hoitamista. Komissio ymmärtää, että jo on tehty paljon, mutta enemmän on saatava aikaan julkisten hankintojen menettelyjen suhteen. Ja kun nyt mennään uuteen rahoituskehykseen, jossa on ohjelmia pk-yrityksille, niin tärkeää on huomioida myös niiden mukaan tulo julkiseen hankintojen käsittelyyn. Varsin usein pieniltä yrityksillä saadaan innovatiivisia ajatuksia, jotka sitten mahdollistavat paremmat palvelut. Ja on tärkeää, että kaiken kokoiset yritykset saadaan samalle lähtöviivalle. PK-yrityksille tulisi tarjota myöskin mahdollisuudet edesauttaa kasvua ja voida kasvaa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että yritysten lukumäärää tarkastellen pk-yritysten määrä on kaikkein suurin ja ne myöskin tarjoavat työpaikkoja ja ovat selkäranka monille yhteisöille. Eli juuri näitä yrityksiä on tuettava, kun pyritään eh, tasaiseen kasvuun ja vahvaan kasvuun Euroopassa. Tämän lisäksi tänään tarkasteltiin yhtenäistä digitaalista käytävää ja tässä nimenomaan pyritään mahdollistamaan online-pohjaisten tietojen saanti. Ja tämä on tärkeä asia myöskin silloin, kun puhutaan julkisista hankinnoista, niin kuin komissio tiedonannossaan ehdottaa. Eilen kuitenkin totesin, että asia on hieman monimutkaisempi kuin että ajatellaan, että tarvitaan vain digitaalista siirtoa, sillä järjestelmät on suunniteltu huolella ja niitä on myöskin ylläpidettävä hyvin ja kun katsotaan, miten eh, jäsenmaat käsittelevät tämän tyyppisiä sopimuksia, on mietittävä myöskin sitä, miten IT-järjestelyt hoidetaan jäsenmaissa. Välttämättä eh, ei ajatella riittävän hyvin loppukäyttäjää. Kaiken kaikkiaan kuitenkin katsoisin, että ECR tukee komission e, suunnitelmia ja toivottavasti nämä aloitteet voidaan saattaa päätökseen ja ottaa mukaan vielä lisäajatuksia siitä, miten julkishankintamenettelyt saadaan paremmiksi kaikkialla EU-ssa. Kiitos sitten ALDE-ryhmästä. Varjoistelu paikalla Kaija Kalas näin ollen. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Selimovic haluaa kiittää Koelioa aivan aluksi tästä erinomaisesta työpajasta, joka järjestettiin maanantaina, johon jäsenet ja muut osalliset osallistuvat. Tämä on erittäin ajankohtainen katsaus julkisten hankintojen pakettiin. Neljä jäsenvaltiota ei ole vielä vienyt direktiivi oman lainsäädäntöönsä, jotka siis tarkastettiin vuonna 2014 ja komissio on aloittanut rikkomusmenettelyt koskevia jäsenvaltiota. Ja Selimovicin kannalta on erittäin tärkeää, että julkiset hankinnat toimivat paremmin. 14 prosenttia EUn BKTstä käytetään julkisten hankintojen kautta. Näin ollen julkisten viranomaisten tulisi varmistaa, että jokainen euro, joka käytetään, käytetään järkevästi ja olemassa olevan EU-lainsäädännön mukaisesti – Tämä työ on vietävä läpi kaikilla eri tasoilla. Jäsenvaltioiden viranomaiset kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tulisi varmistaa tämä. Julkisten hankintojen kohdalla on tilaa parannuksille, varsinkin epäreilusta kaupasta julkisen ja yksityisen sektorin välillä on paljon. Minä olen hiljattain lukenut jäte- ja resurssihallinta-alalta, ja tässä on erittäin räikeitä esimerkkejä. EU-varjo on käytetty julkisten hankintojen kohdalla paljon. PricewaterhouseCoopers on löytänyt, että moottoriteiden rakennus hankkeiden kohdalla on laajalaista korruptiota – ja sama pätee rautateiden rakentamiseen. 8-12 prosenttia on tämä prosenttiosuus. Ja lisäksi pk-yritykset, jotka aiempi puhuja mainitsi, on erittäin tärkeää, että pk-yritykset saadaan paremmin julkisten hankintojen markkinoille. Ja Selimovic toivottaakin tervetulleeksi sen, että komissio on käärinyt hihansa asian suhteen, varsinkin koska tässä on ei-lainsäädäntömenettelyjä. menettelyjä Selmivuus on sitä mieltä, että lainsäädäntö on vahvaa, mutta ongelma on siinä, että on tärkeää katsoa, että se pannaan täytäntöön ja sitä valvotaan. Selimovic kiittää varsinkin komission aloittamia toimia, jotta voidaan almis, ammattimaista julkiset hankkijat ja se, että tehdään ex arvioita julkisista hankintoista. Lisäksi on tärkeää, että julkisia hankintoja digitalisoidaan enemmän kaikilta osin. On tärkeää, että pk-yritykset pääsevät helpommin käsiksi julkisiin hankintoihin. Ja on tärkeää, että on aloitteita, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja saatavilla olevia tietoja. Mitä tulee pk-yritysten vaikeaan pääsyyn julkisten hankintojen markkinoille, ja siellä on kysymys komissiolle – ja hänen tiimiläisiä lienee täällä, jotta he voivat kirjoittaa vastaukset ylös. Liberaalien kannalta on erityisen tärkeää, että pk-yritykset saavat enemmän julkisia hankintoja. Direktiivin tarkistuksessa emme onnistuneet tekemään pakolliseksi julkisten hankintojen jakamista. Direktiivin artikla 46 on ainoastaan rohkaisu siten, että suuria hankintoja jaetaan useisiin eri osuuksiin. Tämä on erittäin tehokas keino sille, että pk-yritykset pääsevät mukaan näihin kilpailuihin. Kysymys kuuluu, onko teillä mitään tilastotietoja siitä, kuinka moni jäsenvaltio otti artiklan 46 käyttöön ja kuinka hankinnat voidaan jakaa osuuksiin jäsenvaltioissa. Selmovicin viimeinen kohta koskee komission tulevia suuntaviivoja ja ohjeita siitä, kuinka vihreät ja sosiaaliset kriteerit pannaan täytäntöön. Hän toivottaa tervetulleeksi nämä ohjeet, mutta on myös tärkeää, että katsotaan, etteivät julkiset hankkijat käytä näitä suuntaviivoja siihen, että ostetaan ainoastaan paikallisesti ja näin ollen toimitaan protektionistisesti. Selimovic odottaa innolla Koelion luonnosta ja keskusteluja varjostelijoiden kanssa. Now I give the floor to Igor Soltes. Igor Soltes vihreistä seuraavana, olkaa hyvä. Thank you for the floor. Kiitos puheenvuorosta. Tämä aihe on äärimmäisen tärkeä Euroopan taloudelle ja myös veronmaksajille. Sillä tarvitaan tehokkaat julkisen hankintojen, mikä on hyvin tärkeää myös kun pyritään torjumaan korruptiota ja muuta rikollisuutta, erityisesti se, että käytetään tehokkaasti julkiset varat. Tämä julkisten hankintojen strateginen paketti, kaikki nuo suuntaviivat ovat hyvin tärkeitä siinä. Ja ne voivat viedä eteenpäin jäsenvaltioita, jotta ne ovat tehokkaampia julkisissa hankinnoissa. Kyllä, edelleenkin voidaan parantaa toimintaa erityisesti, jos ajatellaan rajat ylittäviä hankintoja, jossa edelleenkin 40 vuotta on kulunut ja hyvin vähän, on tullut 23 prosenttia julkista hankinnoista tehdään rajat ylittävästi EU-ssa. 15 vuotta välillä siis prosenttia oli tuo luku silloin ja nyt luku 2009-2015 välillä oli 23 prosenttia, mutta sisämarkkinat julkisissa hankinnoissa keskittyvät voimakkaasti siihen, että esitellään niistä avoimia markkinoita yksityiselle sektorille, eli myös PK-yrityksille, jotta ne voisivat siis hakea näissä talouskilpailuissa omassa maassa ja myös ulkopuolella naapurimaissa – ja koko EU:ssa. Tuolla tapaa voisimme nyt täyttää potentiaalinen saavuttaa tuon tuotteiden vapaan liikkuvuuden, mikä on tärkeä julkisille hankinnoille, mutta ehkäpä yksi ehdotus jatkon osalta. Puhutaan paljon säännöllisyydestä ja siitä, miten sääntöjä on noudatettu joka on sinne on ehto, ehdoton ehto kaikille hankintaprosesseille, mutta meillä on myös hyvin tärkeää tietää, miten me mittaamme julkisten hankintojen tehokkuutta ja miten voi mitata suorituskykyä, sillä julkisten hankintojen tavoite ei ole vain saada alhaisin hinta, halvin hinta, vaan hyvin tärkeää on myös saavuttaa toivotut tulokset Tätä pitää muuttaa. Ehkä tämä uusi direktiivi saavuttaa se sitten lähitulevaisuudessa. Pitää hieman muuttaa, ei vain menettelyjä, mutta myös asenteita, lähestymistapoja julkisiin hankintoihin ja järjestelmiin, jotta voidaan olla tietoisia siitä, miten voi mitata näitä elinkaaria julkisten hankintojen prosesseissa, sillä julkinen hankinta ei pääty kun sopimus allekirjoitetaan. Kun se allekirjoitetaan, niin julkinen hankintamenettely on vasta alkanut. Miksi? Koska sitten pitää myös täyttää sopimuksen ehdot normaalilla tavalla. Mutta me todistan tapauksia myös, jossa allekirjoituksen jälkeen hinta alkaa nousta yli 15 prosentin tai enemmänkin erityisesti silloin, kun työ on kriittisessä vaiheessa – joten ehdottaisin myös komissiolle, että se lähetoisuudessa valmistelisi myös näitä välineitä ja suuntaviivoja jäsenvaltioille, miten voidaan mitata näitä elinkaaria ja tehokkuutta ja miten edistää ei vain alinta hintaa, vaan muita kriteerejä myös. Ja myös miten voisi edistää menettelyjä, jotka ovat saatavilla tämän uuden direktiivin hyväksymisen myötä, mutta jos katsotaan tilastoja, edelleen tuo AVO-menettely on suosituin, mutta sitten noita innovointikumppanuuksia, jotka ovat harvinaisia, ja se ei ole hyvä asia, joten edelleenkin pitäisi olla rohkeampia, jotta saavutetaan päätavoite. Ei vain tuota menettely, vaan myös tehokkaat ja toimivat veronmaksajien varojen käyttö. Kiitos. Thank you very much, uh, Igor. And now... Kiitokset Igor. Ja nyt sitten keskustelu. Maria Krapini ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Come to me. Sorry. Mulțumesc, doamna președintă. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Tämä asia kyllä vähän askarruttaa minua. Tilanne ei ollut tyydyttävä, sen huomasi, kun työskenteli yksityisellä markkinoilla. Kun tulin tänne aikoinani töihin, ajattelin, että olisi mahdollista puuttua näihin kysymyksiin ja osoittaa komissiolle, että direktiivi ei toiminut hyvin ja se ei todellakaan toiminut. Varsinkaan siksi, että sitä ei ole riittävän hyvin siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tuolloin totesin komissiolle, että direktiivistä ei löydy selkeää mekanismia, eh, joka estäisi korruption ja tehostaisi toimia esimerkiksi eh, optimaalista hinnasta olisi syytä puhua eikä vähimmäishinnasta ja hinta on siis suhteutettava laatuun, sillä laaduissa on eroja ja totta kai tämä sitten vaikuttaa myös hintaan. Ja tämä on johtanut esimerkiksi huonoon infrastruktuuriin, eli aikaa ja rahaa on hukattu valtavat määrät juuri siksi, että aina lähdetään liikkeelle halvimmasta tarjouksesta ja sitten eh, menee vain pieni hetki ja kaikki rakennukset alkavat hajota ja joudutaan lähtemään uudelleen korjaustöihin. Ja toinen ongelma on avoimuuden puute. PK-yrityksen, yritysten mahdollisuudet ovat varsin pienet. En tiedä, onko esittelijä tässä esittänyt prosentteja, mutta itse olen käynyt, tai ministeri vuosina, niin kävin ja nytkin vielä monissa maissa ja ongelma pk-yritysten kannalta on se, että isot yhtiöt voivat tarjota palveluitaan varsin alhaiseen hintaan, koska ovat yhteistyössä kolmansien maiden toimijoiden kanssa ja tällaista yhteistyötä sitten taas pk-yritykset eivät tee. Eli olisi katsottava näitä kriteereitä, mistä lähdetään liikkeelle. Ja esimerkiksi yksi kriteeri voisi olla, että käytetään eurooppalaisia tuotteita. Annan yhden esimerkin. Tarjouskilpailu avattiin sukille, joita armeija käyttää. Ja tietysti tarjouskilpailun voitti kiinalainen yritys juuri siksi, että sieltä tarjottiin niin alhaista hintaa, eikä eivätkä eurooppalaiset tuotteet voi tällöin olla kilpailukykyisiä. Eli jollain tavalla näitä sopimuspuitteita tulisi muuttaa. Tämän lisäksi tässä on vielä yksi ongelma, joka ei ole vielä esiin noussut keskustelussa. Esimerkiksi Romaniassa eh, olemme olleet yhteydessä komission ja pyrkineet muuttamaan omaa julkisten hankintojen lainsäädäntöämme siten, että voidaan langettaa sanktioita ja sakkoja eh, silloin, kun eh, jätetään hakemus, joka evätään. Sillä tässä on tietynlainen eh, noidankehä. Esimerkiksi osallistuu tähän hankintaprosessiin sitten saa uhkauksen. Eli sanotaan, että eh, jos et anna 10 prosenttia arvosta, niin eh, nostan, nostan kanteen. Tämän tyyppisiin kanteisiin olemme törmänneet tiettyjen menettelyjen yhteydessä. Ja tällä tavalla kaikki lykkääntyi ja viivästyi kahdella vuodella. Eh, ja näistä viiveen aiheutumista kustannuksista kukaan ei sitten kuitenkaan vastannut. Eli tällaisia muutoksia tarvitaan. On erittäin tärkeää tarjota mahdollisuudet myös pk-yrityksille kiinnittää huomiota laatuun, ja laatu on tärkeä asia. Meidän olisi nimenomaan siihen kiinnitettävä huomiota myös silloin, kun puhutaan julkisista hankinnoista, sillä muutoin neljän vuoden kuluttua törmämme jälleen kerran näihin samoihin ongelmiin. Kiitos puheenvuorosta ja Katrin Styler seuraavana. Olkaa hyvä. Um, kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle ja myös edelliselle esittelijälle. Mark teki erinomaista työtä aiemmalla vaalikaudella ja sinun täytyisi saada Mark tunnustusta tekemästäsi hyvästä työstä. Ja on uskomatonta, että tästä on neljä vuotta, tai itse asiassa enemmän kuin aloitimme 2012, niin nyt kun neljä vuotta on kulunut, meillä on mahdollisuus katsoa, missä mennään. Tosiasia on se, että meillä on edelleen ongelmia. Nimittäin tässä on edelleen se, että kokonaistaloudellisesti edullisen tarjous ei ole se, joka valitaan. Me emme tiedä, mitä jäsenvaltiot tekevät. Panevatko he täytäntöön sen ajatuksen, sen hengen, jonka me saimme direktiivin. Ja kuinka usein julkisten, julkisia hankintoja ja julkisten hankintojen sääntöä käytetään syntipukkina? Nimittäin sääntöjä usein syytetään, vaikka kyseessä ei ole säännöt, vaan nimenomaan täytäntöönpano, se miten säännöt täytäntöönpanna jäsenvaltioissa – me olemme antaneet säännöt julkisten hankintojen kannalta, mutta meidän on pidettävä silmällä sitä, että se, mistä me päätimme, pannaan täytäntöön asianmukaisesti. Me olemme myös turhautuneita yhtä lailla siitä, miten nämä pannaan täytäntöön. Kuinka me voimme katsoa, kuinka me voimme valvoa, että se, mitä neuvoteltiin vuonna 2014, tulee todellakin täytäntöön pannuksi. Ja pk-yritykset on mainittu usean eri ihmisen toimesta – Meillä on konsortio Hubi Skotlannissa, jossa PK-yritykset voivat yhdistää voimiaan. Tämä on ollut erittäin tehokasta. Ei tämä nyt ole mikään taikasauva, mutta Portugalissa ja muualla on olemassa hyviä käytäntöjä, ja kuinka näitä jaetaan, niin se on tärkeässä roolissa, mikä me haluamme onnistua tässä kokonaisuudessa. Ja ammattilaisten koulutusjulkintojen hankintojen ostopalveluissa, niin tämä on erityisen tärkeää, mutta kuinka voidaan jakaa tähän liittyviä hyviä käytäntöjä? Monet ihmiset ovat varovaisia sikäli, kun he ovat työskentelemässä julkisten hankintojen kannalta. Ja mikäli haluamme saada innovaatioita ja luovuutta, kun tässä on kaksi biljoonaa euroa, joita käytetään julkisiin hankintoihin, niin mikäli tämä rahasumma saadaan oikein käytettyä, niin tässä on erittäin paljon mahdollisuuksia innovaatioiden kannalta. Tämä ei ole kaikkein kiinnostavin aihe, mutta se mitä julkisilla hankinnoilla voidaan saavuttaa, niin kyllä kaikki tähän haluat varmasti mukaan. Iso-Britannian mepit eivät varsinaisesti odota nyt näitä EU-vaaleja, mutta sikäli kun ne vaalit ovat tulossa, niin tästä voisimme keskustella. Tällä voisi saada ison muutosaikan. Kiitos Andreas Schwab. Kiitos. Täällä ryhmä jota pitää poistua, mutta kiitos kollega Koelio. Tämä on oikea esittelijä tähän tärkeälle aiheelle. Ja meidän pitää komission ehdotusta käydä läpi nyt tarkkaan, koska viime parlamentissa kollega Tarabella kanssahan ja kollegan Jyvänin kanssa aihetta käyttöoikeudet ja käyttöoikeussopimukset. Siinä päästiin oikealle tielle. Täytyy kuitenkin sanoa puheenjohtaja, että tuo tulos, tai siis tämä, jota komissio nyt esittelee, ei ole minusta niin valitettavaa sillä, tämä nyt enemmän kuin puolet eh, no komission mukaan, jossa on päästy uusiin tavoitteisiin, joten se on positiivinen viesti. Ja tietysti on vihreiden kollega, joka viittasi tähän, että jäsenvaltiossa on velvollisuus, että nuo julkiset eh, hankkeet voidaan antaa myös kustannussyihin vedoten ja Usein on sitten niin, että vastaavat viranomaiset loppujen lopuksi valitsevat nuo tarjoukset, jotka ovat edullisimmat. Ja siinä ei nyt pakottavasti pitäisi sitten painostaa valtiota sillä nämä ovat käytetään, josta, jossa viranomaiset etsivät sitten edullisia ratkaisuja ja silti on niin, että nuo strategiset tavoitteet tuossa direktiivissä on otettu mukaan ja siinä 55 prosenttia nyt sitten on katettu Toinen asia, joka sanoin, että tietysti selvää, että kollegat kaikki pohtivat tätä oman jäsenvaltuisen näkökulmasta ja kokemuksien pohjalta se on ihan legitiimiä, mutta tietysti tässä puhe koko Euroopan laajuista normeista sen takia se, mikä toimii yhdessä jäsenvaltiossa, mikä siellä toivottava ei välttämättä ole oikein muualla. Sen takia pitää löytää hyvä keskitie tässä nyt. No, jos jäsenvaltiossa kollegat näkevät suurempia riskejä korruptiolle, muun muassa, no siellä pitää ehkä myös pyytää, että jäsenvaltiot toimivat tässä enemmän, sillä avoimuusvaatimukset, korkeimmat avoimuusvaatimukset julkisen verran kaikissa muissa jäsenvaltioissa, siellä ne monimutkaisesti ehkä vain tämä menettelyssä toivoisin, että tässä olisi hyvä keskitti ole varma, että kollega Koelio hoitaa tämä nyt erittäin hyvin. Kiitos. Thank you very much, Andreas. Kiitos, Andreas. Sitten Liisa Jaakonsaari. Ja, kiitoksia myös erittäin mielenkiintoisesta esittelystä ja, ja tärkeästä asiasta. Olisi vielä mielenkiintoista tietää ja varmasti komission edustaja voinee kertoa, että kun täällä olleissa puheenvuorossa on melkein kaikissa tullut ilmi se, että näistä hankintojen kriteereistä, niin tämä sosiaaliset kriteerit ja innovatiivisuus eivät oikein toteudu. Eli valitaan alimman hinnan mukaan, niin tästä ehkä tarkempaa tietoa. Ja sitten se, että kun niin monista asioista tehdään tutkimuksia, niin varmasti turhemmistakin tehtäisiin tutkimuksia kuin siitä, että millä tavalla esimerkiksi vammaiset itse ovat kokeneet tämän. Mä olen kuullut tästä erittäin paljon kriteeriä, äh, kritiikkiä ja sellaista tuskaa ja ahdistusta, mitä ihmisille on tullut, koska pelko siitä, että asunto vaihtuu, äh, palvelu, kaikki kriteerit vaihtuu ja nämä ihmiset kokee itsensä epätoivoiseksi tämän muutoksen keskellä, koska jos esimerkiksi asunto, on pelko siitä, että asunto vaihtuu vammaisella aina tietyn ajanjakson seurauksena, kilpailuseurauksena, niin se kyllä varmasti on. Että jos näistä sosiaalipuolen kilpailutuksen kohteista, mitä he ajattelevat tästä kilpailutuksesta, niin se voisi olla joissakin maissa erittäin mielenkiintoinen tutkimusten kohde, mutta kiitoksia esittelijälle. Thank you very much, Lisa. And... Kiitos Liisa. Sitten Adam Seinfeld. Dziękuję, pani przewodnicząca. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä kyseinen aihe on äh, valitettavasti sellainen, että se osoittaa, mitä heikkouksia on EU:ssa. Ja se tosiasia, että me emme pysty nyt esittelemään tai ottamaan käyttöön optimaalisia vaihtoehtoja lyhyessä ajassa. No ei pelkästään tarkoita tässä sitä, että 2014 paketti ei ole tullut täytäntöpannoksi, sillä jos tiedetään, että 21 jäsenvaltiossa pakettia ei ole täysin määräisesti siirretyksi kansallista lainsäädäntöä. No viitta syytetään siitä, ettei no, ne ovat, eivät ole tehneet mitään, sanotaan siitä, että paketti ei toimi ja neljä vuotta on kulunut. Nyt komissio työstää asiaa vielä pari vuotta lisää. Sitten saamme valikunta totesi mietintöjä 50 vuotta kuluu. Ja ihmekkään sillä. Tässä ei ole kyse vain viimeisestä neljästä vuodesta, sillä minä olen käsitellyt näitä kysymyksiä ja parikymmentä vuotta julkisia hankintoja Puolassa. Ja olen kuullut, että tässä ei ole tarpeeksi luottamusta, rehellisyyttä, innovointia, pk osallistumista ja niin edelleen. Joten mikään ei muutu. Ehkäpä siksi, että me vain puhumme emmekä toimi. Joten minä ehdottaisin kaikille meille, että vähennettäisiin sanamäärää ja lisättäisiin konkreettisten tarkkojen ideoiden määrää sillä ei riitä, että toistellaan vain kaunopuheita. Rehellisyyttä puuttuu. No, juuri luin, että yhdessä jäsenvaltiossa oligarkkiset suhteet tarkoittavat sitä, että perheenjäsenet voittavat miljoonin arvoisia tarjouskilpailuja. Säästöjen puute on myös toinen ongelma. Ja sitten ongelmana on myös tuo halvin hinta. Tämä sääntö on sellainen, että se on kaikissa jäsenvaltioissa käytössä – Siinä on kyse ennen kaikkea siitä, että viranomaiset suojaavat itseään, jos tulee tarkastuksia, auditointeja. Ja lisäksi tästä syntyy erilainen kierre jopa, että hinnat sen kuin halventuvat ja näin on miljardeja menetetään, jos puhutaan siitä, että 15-20 prosenttia tilauksista on tämä piirissä. Se tarkoittaa sitä, että me hukkaamme miljardeja ja se ei tule muuttamaan mitään. Meillä pitää olla nyt erityisratkaisuja. Ehkäpä tarvittaisiin tällainen algoritmi, jota olisi pakko käyttää, jotta päätetään, mitkä elementit pitäisi hinnoitella – jotta saataisiin objektiivinen kriteeri ja kriteerit, ja hinta ei sitten olisi yksi. Lisäksi tässä on puhuttu pk-yrityksistä. Olen työskennellyt alalla vuosien ajan. Haluaisin sanoa, että meidän ei pitäisi demonisoida tätä aihetta, sillä julkiset toimijat tarvitsevat takuun, että toimitaan järjestystä sääntöjen mukaan, joten jos kyse on suuren mittakaavan tilauksesta tarjouskilpailusta, niin sitten kyse mittakaavasta. Lisäksi kun esimerkiksi paikallista tietä rakennetaan ja siinä on mukana kansainvälinen suuryritys, niin sitten oli yllättynyt, miksi näin on. Joten olisi rehellisempää, että olisi pienempiä tilauksia pienille, pienemmille yrityksille ja pienempiä tarjouskilpailuja. Ja toinen asia, julkiset ja yksityiset kumppanuudet, nekään eivät toimi hyvin erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa. Voisi olla erinomainen ajatus ottaa tämä paremmin huomioon julkisessa hankinnassa. Minä on muitakin ideoita, mutta koska aika loppui, niin kiitos huomiostanne. Uh, thank you very much. Kiitos. Nyt sitten vielä nopea puheenvuoro komission edustajalle Thomas Pumanille DG Krausta. Hän voi lyhykäisesti kertoa komission toimista tämän paketin vahvistamiseksi. Kiitos. Kiitokset myös herra Koeijolle ja Varjo esittelijöille. Ensinnäkin toteaisin, että paketti, joka hyväksyttiin lokakuussa koostuu kolmesta elementistä strategiasta, josta pitkään tässä jo keskustelimmekin. Suositukset ja tiedonanto ex ante mekanismista suuren laajuuden hankkeista puhuttaessa. Mutta tähän liittyy myös muita kysymyksiä. Kolmas kymmenettä myöskin lanseerat julkinen kuuleminen suuntaviivoista hankintojen ja innovaatioiden osalta. Ja olemme ymmärtäneet, että tämä on kyllä ongelma, mitä tulee eh, sopimuksiin. Ja suuntaviivat saadaan hyväksyttyä muutaman viikon sisällä. Eli neljästä elementistä itse asiassa koostuu tämä paketti. Kun strategiaa tarkastellaan, niin tässä nyt on neljä vuotta kulunut siitä, kun vuoden 2014 uudistus tehtiin ja halusimme nyt hieman päivittää tilannetta. Tietenkään kaikki eivät vielä ole saattaneet lainsäädäntömenettelyään valmiiksi. Alun perin hän takarajaksi esitettiin 2016 huhtikuun. Suurin osa jäsenmaista on jo transponoinut, mutta meitä askarruttaa kyllä se, että tässä vielä muutama sellainenkin on, joka näin ei ole tehnyt. Mutta prosessi kuitenkin on käynnissä ja näistä neljästä kaksi vielä ei ole transponoinut e, e, kahta näistä kolmesta direktiivistä. Olemme myöskin analysoineet sitä, miten tämä kaikki on hoidettu, mutta olemme erityisesti halunneet varmistaa sen, että siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on tapahtunut ja sitten tarkastelemme sen kattavuutta, eli nämä kattavuustarkastukset ja nämä analyysit ollaan nyt saattamassa päätökseen komissiossa. Ja kolmantena analyysielementtinä sitten se, miten eri asemat ovat transponoinnin hoitaneet. Direktiivithän ovat pitkälliset, niin kuin tiedätte, ja kansalliset lait sitten joskus vielä pidempiä, eli tässä todella joudutaan kaivelemaan yksityiskohtia, siihen menee oma aikansa. Jos transponointia vielä ei ole tehty jossain jäsenmaassa, niin tietenkään silloin emme voi sanoa, miten se on toteutettu. Eli tässä pääpiirteissään se, mitä tapahtuu komissiossa. Mitä tulee tähän pakettiin? No strategian pääviesti tietysti on, että uudet säännöt tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin koska melkein kaikki jäsenmaat ovat ne jo transponoineet osaksi lainsäädäntöön, eli nyt täytäntöönpanovaiheeseen mennään. Ja kuusi painopistealuetta ovat sellaisia, joissa ehkä tarvittaisiin ja voitaisiin tehdä enemmänkin, enemmän yhdessä, koska kumppanuuksista on kyse. Komissio haluaa auttaa sopimusosapuolia jäsenmaita eh, näiden uusien sääntöjen mm, käytännön soveltamisessa ja meillä on apuvälineitä tämän tekemiseksi suuntavivoja ja hyvien käytänteiden vaihdon mahdollisuuksia, jotta todellakin nämä uudet mahdollisuudet hyödynnettäisiin. Ja ehkä vielä ihan lyhykäisesti kommentoisin paria seikkaa, joihin tässä huomiota on kiinnitetty. Niin kuin jo totesin, 46 artikla. Kuinka moni jäsenmaa sen on siirtänyt osaksi lainsäädäntöään? Ei meillä ole tästä vielä ihan selvää yksityiskohtaista tietoa. Tämänpäiväinen keskustelu mielestäni osoitti sen, että laatukriteerit versus halvin hinta on asia, joka aiheuttaa jännitteitä. Olemme yhtä mieltä tästä asiasta ja tilannetta todellakin voidaan ja tulisi parantaa. 55 prosenttia lähdetään liikkeelle halvemmasta hinnasta, mutta erot, maiden väliset erot ovat erittäin suuret tässä. Joissain eh, tämä prosenttiosuus on jopa yli 90 prosenttia, mitä tulee halvimman tarjouksen käyttöön ja hyödyntämiseen. Eli maakohtaiset erot ovat suuria. Ja pk-yritysten osallistumisaste, eh, tämä ongelma on hyvin tiedossamme ja komissio on juuri toteuttamassa tutkimusta, joka selvittää tätä seikkaa ja mietimme, mitkä voisivat olla tukivälineitä tilanteen korjaamiseksi. Uuden direktiivin on tarkoitus helpottaa pk-yritysten asemaa, mutta mitään tarkempia lukutietoja vielä tässä vaiheessa meillä ei ole. Kiitos. Kiitokset eh, komissio Kiitos vastauksesta esitettyihin kysymyksiin. Ja sitten vielä esittelijälle loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank the shadow rapporteurs and other... Kiitos. Kiitos kollegoille, jotka kommentoivat jo tässä vaiheessa. Tässä valiokunnassa on vahva yhteisymmärrys liittyen komission aloitteeseen. Me kiitämme komissiota aloitteesta. Me olemme tyytyväisiä komission lähestymistapaan siten, että tässä on pehmeää sääntelyä ennemmin kuin muita muunlaisia aloitteita, mutta tämän arviointi, ja me emme sulje pois, ettemmekö pyytäisi, että komissio ryhtyy järeämpiin toimiin, mikäli koemme, että tämä on tarpeen saavuttaaksemme tavoitteemme. Kollegat nostivat monia asioita esiin, mutta kaksi asiaa korostuivat. Ensinnäkin julkiset hankinnat eivät liity ainoastaan taloudelliseen valintaan ja taloudelliseen suorituskykyyn, vaan kyseessä on niin ikään keino taistella korruptiota vastaan ja lisätä avoimuutta. Ja toisekseen Tämä mahdollistaa sen, että PK-yritykset olisivat mukana näissä julkisissa hankkeissa ja tätä, tämän asian parantamista korostettiin. Kiinnitän huomiota kommentteihin, jotta voin parantaa luonnostani. Olen valmis tekemään yhteistyötä kaikkien varjoasettelijoiden kanssa ja toivon, että me saamme laaja-alaisen yhteisymmärryksen tässä valiokunnassa, jotta pääsemme sitten hyvistä asemista komission ja neuvoston kanssa keskustelun aiheesta. Kiitos. Näin on saatu tämän aiheen käsittely päätöksen. Marika Pilve on tänne tulossa, eli odotellaan pieni hetki. Dear colleagues, please uh, take the seat. Käykähän kaikki paikoillenne. Meillä on nyt ilo ja kunnia toivottaa komission jäsen Maria Gabriel vieraksemme. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Toivottavasti edelleenkin olonne on täällä kotoinen. Hän vastaa viestintäverkosta, sisällöistä ja teknologiasta. Ja nyt jäsenellyn vuoropuhelun keskustelun tässä nyt mennään. Ja on mielenkiintoista myöskin kuulla aloitteista, joita tässä mandattikauden lopulla on suunnitteilla. Olkaapa hyvä. Merci beaucoup, madame. Kiitos puheenjohtaja Anna-Maria, arvoisat Elva Varmentin jäsenet. Ensinnäkin kiitos, että kutsuitte minut tänne. Vuoropuhelun aina ilo tulla imkovaliokuntaan että voidaan keskustella kanssanne kaikista tärkeistä aiheista, joita käsittelemme. Minun on äärimmäisen tärkeää työskennellä käsikädessä kanssanne ja luotan teidän yhteistyöhön, jotta voidaan saattaa päätökseen näitä tärkeitä aiheita, jotta tämä sisämarkkina, joka on lähellä sydäntämme, todellakin saadaan päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä sellaisen kuin hallitusten valtioiden johtajat ovat halunneet. Aloitan muistamalla, kuten tiedätte yhtä hyvin kuin minä, että digitaalisuus on todellinen mahdollisuus kuluttajille, kansalaisille ja yrityksille. Ja digitaaliset kehittyy, digitaalisuus kehittyy äärettömän nopeasti ja meidän tulee seurata tuota rytmiä. Tämä on tärkeä hetki, sillä meillä on muutama kuukausi jäljellä, jotta voidaan sanomme sitoumukset muutettua toimiksi, jotta saadaan digitaaliset sisämarkkinat toteutettua. Nyt on merkittäviä askelia otettu jo eteenpäin ja toistan tätä usein, koska tämä on myös parlamentin työn ansiota. Roaming, verkkovierailusopimus, yksi siirtävyys, maakohtaiset rajoitukset. No esittelijä on täällä paikalla. Nämä ovat esimerkkejä menestyksestä. Ollaan siirtymässä kohti digitaalisia markkinoita, jotka toimivat ne ovat nyt todellisuutta, joilla pyritään parantamaan kansalaistemme elämää. Kuitenkin työtä on vielä edessämme. Meidän pitää hyväksyä nopeasti edustus, jotka ovat pöydällä, jotta voidaan saavuttaa tavoitteet, jotka on nostettu yhteisessä julistuksessa lainsäädäntöprioriteeteista unnin osalta. Haluaisin alkuun puhumalla teille edusta, joka liittyy tiedon vapaasta liikkuvuutta, siis ei henkilötiedot, muut tiedot, on hienoa, että olette täällä paikalla rova esittelijä, joten ja tietää, että tämä on, te, on, tämä on yhteinen prioriteetti ja hienoa, että olette kunnianhimoisia ottamaan neuvottelut Bulgarian puheenjohtajakaudella ja haluaisin kiittää teitä ja onnitella teitä jo nyt etukäteen tuosta rytmistä, jolla etenette. Tämä on ihan esimerkillistä toimintaa. Tiedämme, että innovointi, joka perustuu tietoihin, on tuo kasvua ja työpaikkoja. Tämä voi myös tuoda merkittävää pontta Euroopan kilpailukyvylle maailmanmarkkinoilla. Lisäksi on yhtä tärkeää pitää tiettyjä elementtejä tuossa mukaan mukaan neuvottelun aikana. Va- tietojen vapaa liikkuvuus, tällaiset selkeät säännöt pitää olla, huomioida myös yleinen turvallisuus ja pohtia tietojen siirrettävyyttä, joten tietopohjaisen talouden hyödyntämiseksi on olennaista, että ne tiedot voivat liikkua vapaasti maiden välillä, jotta niitä voidaan käyttää kansallisten maiden ulkopuolella. Tässä mielessä kaikki poikkeudet pitää perustella hyvin, oikeasuhtaisesti ja kohdennetusti. Lopuksi huomattaisin myös, että tämä ei vaikuta henkilötietosuojaan, tähän GDPR yleiseen tietosuoja-asetukseen, ja meistä on tärkeää edetä tuolla alalla. Nyt puhuisin toisesta aiheesta, kyberturvallisuudesta. Komission ehdotus kyberturvallisuudesta sisältää vahvemman mandaatin Enisalle – ja sieltä perustettaisiin sertifiointijärjestelmä EU-ssa, se antaa panoksen sille, että voidaan mokata unioni, joka on vahva, joka voi puuttua haasteisiin ja hyötyä digitaaliyhteiskunnasta. Arvostan myös teidän tahtoanne edetä nopeasti neuvotteluissa, jotta voin panna täytäntöön tärkeää lainsäädäntöä ennen tämän parlamentin mandaatin loppumista. Tästä syystä halusin onnitella teitä siitä, että julkaisitte tämän tekstin, joka liittyy siihen, miten voidaan kehitellä eurooppalaista sertifiointia. Tässä hankkeessa pidetään komission tavoitteet mielessä. Ja, no, tämä on yhteinen tavoitteemme, että haluamme rakentaa uuden, joka kestää nämä tulevat uhat kyberalalla paremmin. Tässä halutaan vahvistaa, miten eri toimijat osallistuvat tähän kehittelyvaiheeseen, kun kehitellään sitä siis sertifika- sertifikaatteja. Meillä on myös aikomus varmistaa inklusiivinen ja avoin prosessi. Tässä käydään konsultointeja siis Enisan johdolla. Valvontatoimet kuitenkin eivät ole mukana näissä uusissa tehtävissä virastolle. Meidän ehdotuksemme säätäisi, että kansalliset viranomaiset johtavat siitä, että valvotaan näiden arviointimekanismien toimintaa ja että varmistettaisiin, että sertifikaatit ovat vaatimusten mukaiset. Haluaisin kiittää teitä myös tästä työstä, kun hyväksytte ehdotuksia viivästyksettä, jotta päästiin eteenpäin muissa asioissa, kuten tekijän, teos- ja tekijän sitten verkkojakelusäännökset säännökset ja TV- ja radiolupakysymykset. Sääntö pitää nykyaikaista, jotta voidaan, luo, jotta voidaan jakaa siis, luovia sisältöjä. Tämä on tärkeää, jotta lehdistötekijät, kirjailijat ja kansalaiset ja kaikki hyötyvät mahdollisimman paljon erilaisuutta, joita uudet teknologiat tarjoavat. Komissio haluaa työskennellä rakentavasti parlamentin neuvoston kanssa, jotta voidaan avata trilogit tästä direktiivistä keväällä ja päästä poliittiseen sopuun mahdollisimman pian SATCAB-asetuksesta. Tavoitteemme on vahvistaa teollisuuden ja tekijöiden roolia digitaalisuudessa ja saada riippumatonta tietosvälineistöä ja laadukasta toimintaa. Tämä on nyt tärkeä aihe. Luottavat tiedot ovat demokraattisen yhteiskunnan sydämessä, mutta yhä enemmän epätarkkoja tietoja jaetaan verkossa koko maailmassa. Ja kyllä, puhun tässä valeutista fake news, valeutiset, no tästä voimme keskustella lisää. Taisi muistuttaa, että nyt on tullut parlamentin päätöslauselma. Siinä vaadittiin, että toimimme valeutisten suhteen näin ollen on kehittäneet integroidun lähestymistavan, jossa otetaan huomioon erityyppiset vaaleuutiset, jotta, voidaan, jotta komissio voi laittaa tiedon neuvostolle huhtikuussa tänä vuonna. Komission aloitteen tavoitteena on kehitellä yhteistä lähestymistapaa, jotta voidaan tunnistaa hyviä oikaisukeinoja, jotka ovat realistisia. Tarvitaan operatiivisia periaatteita ja sisääntelyä avaintoimijoille markkinoilla tulevat toimimiset suuntautuvat myös siihen, että torjuttaan laittomia sisältöjä. Tässä on tehdä tuon erottelun. Fake news ei ole yhtä kuin laiton sisältö, mutta meitä huolestuttaa myös tämmöinen riski, joka liittyy siihen, että ju- tulee juridista pirstaloitumista, kun on näitä kansallisia aloitteita, jotka poikkeavat toisistaan. Meidän pitää löytää yhteinen ratkaisu EUn. Meidän pitää olla rohkeita. Oma aina pitää saada kuuluviin. Ei pidä toimia kuin Yhdysvallat, joka harjoittaa laissez-faire-politiikkaa tai muitakin toimijoita, jotka ovat näin. Meidän pitää välttää sensuuri. Emme ole täällä, jotta olisi totuusministeriöitä. No tasapainohan on kyllä hyvin arkaluonteinen, mutta uskon, että yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa pystymme tähän. Tämä kuun lopussa komissio julkaisee suositukset, jotta annetaan lisää tarkkoja tietoja siitä, mitä tämä tiedonanto sisältää, jonka hyväksyimme syyskuussa, erityisesti mitä tulee terrorismiin. Lähitulevaisuudessa, mitä tulee Platform to Businesses suhteisiin. Komissio valmistelee huhtikuussa tänä vuonna. No, tämä on valtava paketti. Myönnän sen. Turvallisuusopimisen toimia, joiden, jos pystytään, pyritään puuttumaan laittomiin toimiin, kaupallisiin toimiin, jos ajatellaan sellaisia yrityksiä, jotka myyvät palveluja ja tuotteitaan verkkoalustojen kautta. Ja tässä pyritään edistämään innovointia EU-ssa. Haluaisin myös nopeasti puhua keinoälystä. Kiitos, että avasitte keskustelun tästä täällä parlamentissa. Puhuttiin näistä algorithmic awareness building asioista. Olemme tyytyväisiä siitä, että voimme viedä eteenpäin näitä aloitteitanne ja panna täytäntöön parantarin hanke, joka käsittelee näitä aiheita. Tämä hanke tulee vaikuttamaan politiikkamme keskipitkällä aikavälillä ja näin voimme tunnistaa mahdollisia julkisia toimia, jotka saisivat tukea ja tietoja toisaalta tieteelliseltä komitealta, joka on laadukas, ja toisaalta keskustelusta otetaan huomioon arvomme. No, aloitteita tulee paljon keväällä ja emme ole unohtaneet hyvin tärkeää alaa siinä kansallisesti tärkeä ala terveyttä. Digitaalinen terveysalamuutos vaikuttaa tietojen keruuseen myös terveydenhuoltoalalla. Työstämme tällä hetkellä tiedonantoa tästä aiheesta. Tavoitteemme on antaa kansalaisille rajat ylittävä pääsy heidän omiin terveystietoihin. Näin ollen voidaan saada heidän roolinsa mennä eteenpäin, kun he hallitsevat omia terveystietojen terveyttään. Eli kuten huomaatte, meillä on paljon työsarkaa, mutta olen edelleen luottavainen. Varmasti saavutamme parhaat mahdolliset tulokset, jos ajatellaan kuluttajia, yrityksiä, kansalaisia. Kiitoksia kovasti. Commissaire, je vous remercie vraiment chaleureusement. Rouva komissaari, kiitän teitä lämpimästi ja kiitän teitä myös henkilökohtaisesta ne vielä eteenpäin digitaaliagendaa ja digitaalisia sisämarkkinoita. Nyt koordinaattorit saavat puheenvuoron. Schwab, ensimmäisenä hyvä. Sitä Kiitos. Oli hieno kuunnella ehdotuksenne ja meitä kiinnostaa erityisesti nämä huhtikuun ehdotukset. Uskon, että tämä alustasääntelykysymys äh, Thema on tärkeä aihe. Alustasääntely on tärkeä teema meidän valiokunnallemme ja voin sanoa teille, että valmistamme siihen tarkkaan ja panostamme kaikkemme Ervavarmetissa, jotta se saadaan tämän mandaattiin aikana vielä vietyä maaliin. Ja Saamme apua myös kollegoilta muista Free Flow of Data, Koratsa Build ja sitten kyberturvallisuus, Dante. Uskon, että yhdessä voimme yrittää digitaalisia markkinoita että No, geoblokkaus saatiin päätökseen, kollega Tuun työsti sitä. Uskon, että pääsemme hyvään loppuun tällä mandaatilla. Platform Angit. Mitä tulee tähän alustaan, niin meidän todellakin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että myös kuluttajille digitaalisella olisi rooliinsa tässä suunnittelussa, sillä digitaalisesta sisämarkkinoistahan tässä on kyse, mutta myöskin kuluttajat tulee muistaa, sillä ähm, monia näistä alustoista kuluttajat käyttävät ja mm, tällä saattaa olla vaikutusta innovaatioihin ja markkinasiirtymiin ja toisaalta saattavat vähentää valinnan mahdollisuuksia kuluttajille. Ja jos halutaan näitä asioita tarkastella, niin ajatusten moninaisuus, jota Diitas sisämarkkinat tarjoavat eivät kuitenkaan saisi johtaa eh, tietyn tyyppiseen globaaliseen OTT-rakenteeseen, vaan tulisi pitää huoli siitä, että hyviä ajatuksia viedään eteenpäin Euroopassa ja kun puhutaan moninaisuudesta, että sille todella mahdollisuus tarjottaisiin, eikä tämä vain EPPn kannalta ole tärkeä, vaan koko sisämarkkinavaliokunta toivottavasti kiinnittää tähän huomiota ja tällä kaudella toivottavasti saadaan ehdotus vielä valmiiksi ja hyvä, jos se nyt nyt sitten huhtikuussa saadaan esitys. Kiitokset. Ja Nikola Dantis T-ryhmästä seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvä komission jäsen tästä ajankohtaista toimien esittelystä. Ja puheenvuorostanne ja aloitteista hyvin on esiin käynyt se, kuinka tärkeä sektori tässä on kyseessä. Keskityn muutamaan seikkaan. Kyberturvallisuus. Eh, Kaikki tietävät, että eh, ongelmia on moninaisia. Neuvostossa esimerkiksi ongelmana se, että kaikki eivät halua tämän tyyppistä Euroopan laajuista järjestelmää, ainakaan sellaisena kuin mitä me olemme toivoneet. Ja kysynkin nyt teiltä, minkä tyyppisiin toimiin komissio aikoo mennä, jotta saataisiin varsinainen eurooppalainen järjestelmä aikaa, sellainen aikaan sellainen, jossa sitten komissio voisi valvoa yksittäisten maiden sertifiointimenettelyjä. Ja tämä on erittäin tärkeää varsinkin, kun puhutaan esimerkiksi ajoneuvoista, autoista, eli että homologointiin kyllä mentiin, mutta sitten valvonta ei ollut kaikkialla tehokasta. Tässä puhutaan verkostosta ja näin ollen e, e, riskit ovat olemassa ja mm, koskevat tätä verkostoa kokonaisuudessaan. Ja näin ollen olisi tärkeää edetä nopeasti ja me kehittelemme eh, omia esityksiämme ja voitte todellakin uskoa ja luottaa parlamentin tukeen. Mitä tulee sitten valen uutisiin, nyt vaikuttaa siltä, että se vaikuttaa negatiivisesti demokraattisiin järjestelmiin. Nehän ovat eh, selvästi kohdennettuja johonkin. Tällaisilla valeuutisilla on jonkinlainen selvä alkuperä ja nimenomaan ne kääntyvät usein Eurooppaa ja eurooppalaisia rakenteita vastaan. Ja olisikin tärkeää ei pelkästään jäsenmaatasolla, vaan myöskin yhteisötasolla jollain tavalla katsoa, miten puuttua näihin kysymyksiin, jotta eh, demokratia, demokratia ei vaarannu. Ja jonkinlaisia ehkä lainsäädäntöehdotuksia eh, tarvittaisiin. Tässä parlamentti on tätä asiaa jo kommentoinut, mutta voisi olla hyvä, jos muut toimielimet myös vahvemmin tulisivat tähän tulevina kuukausina mukaan. Alusta asiasta vielä voin yhtyä siihen, mitä kollega Schwab juuri esitti Mekin siis tuemme esitystä ja huhtikuun loppu, jolloin todennäköisesti esitys saadaan, eh, on hyödynnettävä kaikki olemassa oleva aika. Ja toivottavasti todella reagoitte tähän kaikkeen mahdollisimman nopeasti vielä tällä kaudella. Ja lopuksi sitten vielä erääseen seikkaan, joka liittyy teidän toimintakenttään, mutta myöskin Moskovitsin toimintakenttään. Voittaako asia Kyllä Euroopan unionin tulisi vakavasti tätäkin asiaa tarkastella kaikki OECD-maat varmasti eivät keskenään sopua löydä, vaan jonkinlaiset määräajat tulisi asettaa. Ja tärkeää olisi, että nämä eh, verkostoasiat hoidettaisiin siten, että myöskin riittävä eh, asiat eh, verotuksellisesti tarkastellen saadaan hoidettua kuntoon. Kiitos. Nicolas Dante, maintenant j'ouvre la parole Kiitos. collègue je commence par Maya Grappini. Kiitos. Seuraavaksi Maria Grappini. We Korjaustyöt ovat alustettu. Olkaa hyvä. Madame Comisar, mulțumesc frumos. Uh, Kiitokset. On hienoa, että hyvä komissaari voitte osallistua tähän käytävän keskusteluun. Uh, ja todellakin onnea menestystä myös neuvotteluihin neuvoston kanssa eh, tai onnitteluihin myös neuvoston puolella, koska maallannehan on puheenjohtajuus juuri nyt neuvoston puolella. Olisi hyvä, jos tässä asiassa edettäisiin ja nostan nyt esiin eh, kaksi seikkaa. Olen itse kyberturvallisuusmietinnössä varjoesittelijänä ja eilen varjoesittelyiden tapaaminen järjestettiin ja sitten ensi viikolla on toinen 27. päivä. Ja todellakin me tuemme tätä äh, mietintöluonnosta, koska kaikki tiedämme, että kyberturvallisuus on todellinen äh, uhka ja on katsottava, miten puuttua näihin kysymyksiin. Sitten äh, valeuutiset ja ylipäätään laiton äh, sisältö. En ole nyt ihan varma, äh, onnistutteko löytämään tähän ratkaisun. Tämä on ongelma, erittäin herkkä kysymys, johon ei ole helppo löytää ratkaisua. Ensinnäkin toivomme, että ilmaisuvapaus säilyy, se on kansalaisten oikeus. Mutta sitten kun olen ollut ihmisten kanssa puheissa ja kertonut, että valeuutisista olemme laatimassa päätöslauselmaa, niin monet kysyivät, miten eh, aiotte hahmottaa, eh, mistä tällaiset uutiset ovat eh, lähtöisin ja toisaalta miten sitten luulette voivanne puuttua tähän ongelmaan. Aina ei ole helppoa esimerkiksi päästä käsiksi näiden lähteeseen, mistä valeuutiset ovat peräisin. Selvää tietysti on, että niillä on haitallinen merkitys ja haitallinen vaikutus eh, yrityksille. Voivat vaikuttaa varsin monen asian negatiivisesti julkisen mielipiteeseen, ihmisiin, perheisiin. Voivat vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin myöskin. Esimerkiksi Eurooppa-vastaisuus saattaa näin lisääntyä. 7. maaliskuuta, niin kuin totesitte, aiotte esittää erityisviestin eurooppalaisille naisyrittäjille, kuten tiedämme, silloin on naisten päivä. Ja ymmärrykseni mukaan silloin komissiolta lähti erityisviesti juuri naisyrittäjille. Tämä yritysfoorumi on erittäin tärkeä siksi, että online verkkomyynti sisältää monia hankaluuksia. Me haluamme tietysti verkkomyyntiä ja rajat ylittävää myyntiä tukea, mutta kuluttajia ei saa unohtaa. Kiitos. Liisa Jaakonsaari seuraavana ja sitten ryhmä. Arvoisa komissaari, erittäin mielenkiintoisesta toimintaohjelmasta, mutta jokainen niistä vaatisi pitkän ajan, joten minä keskityn kahteen asiaan. Toinen on tämä P2B, joka muuten nimeltä vaikuttaa niin kuin joku rock mutta jossa on ihan tärkeä asia, niin tämä piti tulla nyt tammikuussa ja se on myöhästynyt. Harmillista, koska tämä vaalikausi on niin lyhyt, niin kysyisin kyllä sitä, että miksi tämä on myöhästynyt ja, ja kun pidän tätä erittäin tärkeänä, niin toivon, että siihen on parlamentilla sitten mahdollista aikaa kunnolla perehtyä. Eh, on, tänä päivänä on niin, että nämä isot, suuret digitaaliset jakelualustat, ne käyttävät ihan keskeistä markkina-asemansa. Me tiedämme sen, ne käyttää monin tavoin hyväkseen ja vyöryttävät sopimusteknisesti tietoja kuluttajasuoja vastuitaan eurooppalaisille pk-yrityksille, siis Google, Amazon kaikki vierittävät tämän vastuun eurooppalaisille PK-yrityksille tai sitten vaikeuttavat sisäisillä toimintamalleilla näiden vastuiden hoitamista. Ja tämä kaikki on tosi hämärää kuluttajalle, kun ei tiedä meistä kukaan, kuka on tässä arvoketjussa vastuussa mistäkin. Eikä tämä ole selvää sisällöntuottajille, koska heilläkin on todellisia vaikeuksia ymmärtää jakelualustojen heille sanelemia sopimuskokonaisuuksia. Tämä on erittäin vaikea ymmärtää, miten tämä nykytilanne voisi säilyä ja sitä perustellaan sopimusvapauden turvaamisella. Mutta ei Apple tai Google neuvottele eurooppalaisten toimijoiden kanssa mistään sopimusehdosta. Ne sanelevat nämä sopimusehdot ja kyse on aina ota tai jätä diilistä jota ilman markkinoille ei ole asiaa. Ja tämä on minusta jo asia, joka täytyy meidän tarkkaan täällä parlamentissakin selvittää. Toinen asia, josta haluan kysyä, koska tämän valiokunnan yksi aloite on ollut tämä algoritmien tietoisuuden lisääminen ja millä tavalla algoritmia voitaisiin oikeasti yhteiseksi hyväksi käyttää enemmän. Juuri edellinen keskustelu, jota kävimme, oli näistä julkisista hankinnoista ja siinä esittelijä sanoi, että kun tiedämme sen, että julkisissa hankinnoissa valitettavasti hinta on ratkaiseva, ei innovatiivisuus, ei ei eh, sosiaalisuus, niin hän sanoi, esitti sitä, että pitäisi olla esimerkiksi joku algoritmi, joka sitten eh, nämä sopimusehdot ja nämä valinnat kunnolla eh, yrittäjille selvittää. Niin kysyisin siitä, kun <clears throat> parlamentti on esittänyt tämmöistä pilottiprojektia algoritmeista, niin te varmasti olette siitä tietoinen ja voisitteko vähän kertoa siitä tehdystä tästä impact assessmentista ja voidaanko tämän pilottiprojektin tuloksia ottaa sitten huomioon, kun tätä platform to business proposal esitystä tehdään ja sitä käsitellään täällä. Mut kiitoksia. Me ollaan sekä valiokuntana että teillä, arvoisa komissaari, on kyllä aivan historialliset teemat käsittelyssä. Kiitos. Thank you, Lisa, and I will give a second round. Kiitokset, Lisa. Ja sitten toinen kierros. Saatte vielä mahdollisuuden puhua, mutta ensin komissaarille vastausmahdollisuus näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos paljon näistä kysymyksistä. Kiitos näistä rohkaisuista. On erityisen tärkeää, että työ saatetaan loppuun. On tärkeää myös meille, että vaalikauden lopun mennessä saatetaan tietyt hankkeet loppuun asti. Nämä eri alustat, puhun nyt niistä ja yhdistän, yhdistän tässä hieman näitä kysymyksiä. Meidän kannalta on erityisen tärkeää, että kyllä kiinnitämme huomiota vaikutusten arviointiin. Kyllä, tämä on meille tärkeä aihe ja me emme ole myöhässä. Tämä viitteellinen aikataulu, jonka te olette antaneet, niin se vie aina vuoden 2027 vuoden lopun asti, mutta vaikutusten arvioinnit kiinnittävät huomiota aina tiettyihin asioihin. P2B, tämä nostettiin esiin. On muistettava, että silloin kun me laadimme sääntöjä toisille ja suurille, niin tämä ei tuo liian suuria kuluja siten, etteivätkö nämä pystyisi viemään innovaatioita eteenpäin. Mutta pienille tämä on äärimmäisen tärkeä aihe pienille alustoille. Minä tiedän, että meillä on 4 prosenttia näistä eri alustoista, mutta olen varma, että tämä voi olla tärkeä voimalähde Euroopalle tulevaisuudessa. Siksi onkin hyvä, että on olemassa puitteet, jonka puitteet jonka piirissä rakennetaan mahdollisimman hyvät kasvumahdollisuudet näille alustoille. Eräs uusi asia, jonka puolesta me työskentelemme, on se, että olisi tällainen tutkimuslaitos, joka tarkkailisi epäreilua kilpailua, joka valvoisi että mahdollistaa sen, että me teemme yhteistyötä ja yhdessä parlamentin kanssa voimme päättää tulevista toimista. Ja tämä ajatus, että innovatiivisia ajatuksia ei tukita, se on äärimmäisen tärkeää. Kyberturvallisuudesta, Danti, olen kanssanne samaa mieltä. Meidän täytyy tällä hetkellä katsoa, että tämä blueprint eurooppalainen koordinaatio suuren hyökkäyksen koittaessa, niin se on nyt todellakin pantava täytäntö jäsenvaltioiden ja toimielinten toimesta. Hieman yli vuosi sitten WannaCryn kanssa todellakin näimme, kuinka laajamittaisesta asiasta on kyse. Meidän on jatkettava yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tässä on usein käytännönläheisiä asioita. Tämä koordinaatio on tärkeää, mutta meidän ei pidä unohtaa NIS-direktiiviä, joka on kenties meidän ensimmäinen lainsäädäntömme, niin nämä reaktiokeskukset, toimintakeskukset, niiden on oltava avoimena 24-7 valmiina toimimaan, mikäli hyökkäys tulee. Näin ei ole kaikissa jäsenvaltioissa. Siksi on tärkeää, että yhteyttä jäsenvaltioihin ylläpidetään mahdollisimman tiiviinä ja on tärkeää, että tässä päästään eteenpäin. Mitä tulee näihin valvontakeinoihin koskien sertifiointitoimintoja? Tämä on äärimmäisen tulenarka ja hankala kysymys, mutta kiinnitämme huomionne siihen, että meidän ehdotuksessamme me olemme nostaneet sertifioinnin vapaaehtoiseksi ja tästä minä lähtisinkin. Me olemme jättäneet ovet auki pakollisille sertifioinneille, mutta jätämme jäsenvaltioille päätettäväksi, mitkä sertifikaatit olisivat pakollisia, mitä asioita halutaan valvoa, ja jätämme tässä liikkumavaraa. Asetuksessa nostan esiin se, että meillä on Enisa-virasto, ja on tärkeää kaikkia sidosryhmiä kuullaan, Tärkeää on myös, että valvotaan täytäntöönpanoa yhteistyössä meidän kanssanne. Haluaisin kiinnittää huomioon toiseen aiheeseen. Enisa-virasto voi kerran vuodessa tätä nykyään jäsenvaltioiden kanssa tehdä katsauksen – tuoda esiin hyökkäyksiä ja katsoa haavoittuvaisuuksia. Tämän asia, jota tulisi siis harkita, jotta voisimme nopeammin katsoa, mitkä ovat tarpeet. Mutta vakuutan teille, että tämä on vaikea, tulee arka asia. Ja tämän asian tiimoilta haluaisinkin vielä sanoa, että meidän on jatkettava keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, jotta olisi mahdollista haiduttaa se epäselvyys, että se sertifiointiehdotuksemme myötä me emme halua tuhota kansallista sertifiointia, vaan haluamme luoda mahdollisen eurooppalaisen sertifioinnin, joka perustuu kansainvälisiin standardeihin siten, että me pystymme osoittamaan kansalaisille, että mikä on heidän ostamansa tuotteen turvallisuus ja sitten toisaalta teollisuuden alat ymmärtäisivät, että me haluamme vähentää hallinnollista taloudellista taakkaa, kun luomme yhteisen sertifikaatin koko Euroopan maaperälle. Tämä on asia, joka voi helpottaa toimintaa nimittäin eri valtioiden välillä, eri teollisuuksien välillä. Hinta saattaa olla 150 000 ja 400 000 välillä kaikkialla. Minä en puhu tästä aiheesta enempää, mutta olen todellakin vakuuttunut, että nyt on jatkettava sillä tiellä, että viemme näitä ajatuksia eteenpäin ja keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa sangen tiiviisti. Ja lisäksi on hyvä sitten hälventää näitä tiettyjä epäselvyyksiä. Minä haluaisin puhua näistä valeuutisista hieman tiivimmin. Minulla ei ollut mahdollisuutta jakaa teille tietoja tästä aiheesta. Tämä on tällä hetkellä aihe, johon olen äärimmäisen sitoutunut. Olin tänä aamupäivän mm, digitaalisisäryhmän interryhmän kanssa keskustelemassa. Ja nyt voisin kertoa, missä mennään. 13. marraskuuta aloitin julkisen kuulemisen. Kuulemisen aikaraja on 23. päivän helmikuuta asti, huomisen asti. Tämä on minulle tärkeää. Julkisessa kuulemisessa on kysymyksiä, jotka suunnataan kansalaisille, ja tässä on kysymyksiä, jotka mahdollistavat asiantuntijoille sen, että he ovat hieman seikkaperäisempiä omassa kannanotossaan. Lisäksi olen aloittanut korkean tason asiantuntijaryhmän. Saimme 350 ehdokkuutta, 39 asiantuntijaa. Valittiin 15 tammikuuta järjestettiin ensimmäinen kokous toinen 7. helmikuuta ja huomenna seuraava. Osallistu tähän henkilökohtaisesti. Tässä asiantuntijaryhmässä se, mitä me olemme tehneet, niin me olemme jakaneet nämä asiantuntijat useampaan eri työryhmään. Tämä oli minun kannaltani erityisen tärkeää, että tässä on osallistava toimintatapa Sitten että kaikki sektorit ovat mukana. Meillä on työryhmä, joka työskentelee määritelmän kanssa, ja tässä työryhmässä käydään kaikkein kiivaimmat keskustelut. Paljon työtä on edessä. Lisäksi meillä on sosiaaliset mediat ja alustat työryhmä. Meillä on eri medioiden ryhmä. Meillä on tutkijat, akateemikot, meillä on journalistit, kaikki mukana tässä työssä. työt jatkuvat ja on mielenkiintoista nähdä keskustelut kirjallisen lehdistön ja sosiaalisten medioiden välillä. Tämä ja annetaan minulle tämä raportti tästä 15. maaliskuuta. Se julkaistaan 25. huhtikuuta. Odotan innolla, että voimme keskustella tästä parlamentin kanssa. Tässä raportissa keskitytään kolmen eri ulottuvuuteen. Määritelmään, ja toinen on se, että voidaan todellakin nostaa esiin hyviä käytäntöjä ja voidaan näyttää, mitkä ovat ne eri huolenaiheet. Ja kolmas asia on se, että pystymme löytämään yhteisiä mahdollisia toimenpiteitä. Minä todellakin uskon, että tämä on se tavoite, jota meidän ei pitäisi unohtaa. Meidän tulee todellakin pyrkiä siihen, että meillä on yhteinen lähestymistapa. Valeuutiset, kuten kyberhyökkäykset, eivät tunne rajoja ja tämä poliittinen ulottuvuus liittyen varsinkin eh, tuleviin vaaleihin, niin on huomattava. Neljä asiaa vievät meitä eteenpäin. Osallistuvuus, osallistaminen, avoimuus. Meidän tulee tietää enemmän näistä talousvirroista, muun muassa todennäköisesti meidän on tiedettävä, että tiedot, joita jaetaan, ovat uskottavia vahvistetaanko faktan tarkastusta. Meidän on todellakin annettava kuluttajien ulottuville keinot, jonka avulla saadaan tieto siitä, mistä lähteet ovat peräisin. Sitten tämä tiedon jakaminen ja kuten sanoin, tämä osallistaminen, osallistaminen mahdollistaa sen, että todellakin onnistumme, onnistumme ainoastaan, jos teemme yhteistyötä. Eurobarometri-tutkimus on nostanut esiin, kuinka kansalaiset kokevat tämän tärkeäksi. Sitten vielä viimeinen asia liittyen vaaleuutisiin. Sanoin asiantuntijaryhmälle, että se mitä minä haluan on uutta ja konkreettista. On nähty niin paljon eri raportteja ja kertomuksia tähän aiheeseen liittyen, joten haluaisin nähdä, että löydetään lyhyen aikavälin ratkaisuja. Meidän on nyt toimittava pikaisesti ja sitten pitkän aikavälin ratkaisuja. Mediakoulutus on erityisen tärkeä medialukutaitokoulutus, mutta se on pitkän aikavälin ratkaisu kaikkien on työstettävä tätä eteenpäin, mutta sitten on lyhyemmän aikavälin ratkaisuja. Ei tämä ilmiö koskaan tule katoamaan. Emme voi määrätä, mitä kansalaiset voivat uskoa, mutta me voimme vähentää tämän ilmiön yleisyyttä tarjoamalla, tarjoamalla hyviä vaihtoehtoja. Ja viimeinen asia, minä haluaisin puhua digitaalisesta verotuksesta. Kyllä, Olen Moskovisin kanssa käynyt keskustelua tästä aiheesta ja onkin äärimmäisen positiivinen asia ja tulemme sitten maaliskuussa laatimaan ehdotuksen. Tiedämme, mikä on tässä vaikeus. On erittäin vaikea määritellä, missä lisäarvo luodaan, missä arvo luodaan, mutta uusin teknologian avulla uskon, että pääsemme eteenpäin, mutta me todellakin perehdymme tähän aiheeseen. Ja päätös on aivan saapumaisillaan. Sitten algoritmeista. Kiitos Arvan parlamentille. Kiitos tästä pilottihankkeesta. Tämä pilottihanke jatkuu edelleen kuluvan vuoden. Tämä aihe, joka huolestuttaa myös meitä. Jotta voimme itse ehdottaa algoritmeja, meidän on tunnettava ne, ja me emme vielä tunne algoritmeja riittävän hyvin – joten tämä työ jatkuu ja tietenkin eh, tiedotan tarpeen tullen parlamentille tämän asian edistymisestä. Kuulin sanan naiset uusissa teknologioissa, niin haluan sanoa, että tämä on meillä erityisen tärkeä aihe ja minä tulen eh, pian julkaisemaan strategian, jonka avulla parannetaan naisten asemaa uusien strategioiden parissa, nimittäin – Viimeisimmät tietomme ovat vuodelta 2013 ja tulokset ovat no, pikemminkin äh, erittäin negatiivisia. Suuntaukset eivät ole positiivisia. Olemme havainneet, äh, että suunta on väärä. Meidän on aloitettava kohdennetuimpia toimenpiteitä. Ja, ja vielä viimeisen seuraavan aloitteen meille No Women No Panel hanke itse olen todistanut useita tilanteita, joissa minä olen ainoa nainen 7-8 panelistin parissa, joten meidän olisi nyt välitettävä selkeä viesti, että sanomme eri järjestäjille, että asiantuntevuus toki ovat tärkeässä roolissa, mutta joka viikko minä tapaan aivan briljantteja naisia digitaalisektorin asiantuntijoita joten naisia ei tulisi sivuttaa, kun puhutaan näistä digitaalisista ja strategisista asioista. Kiitos komission jäsen näin selkeistä vastauksista. Nämä kysymykset ovat lähellä kansallista sydäntä ja erityisonnittelut myös äh, tuosta No Woman No Panel-kampanjasta, josta puhumme jo nyt sitten. Jatketaan keskustelua. Annan puheenvuoron Morten Lokkegaardille. Alde. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari, että olette täällä. Pahoittelen, että tulin vähän myöhään paikalle ja pahoittelen, jos tässä nyt tulee toisto. Kiitos siitä, että olette näin vakavasti tähän asiaan suhtautunut. Mehän tiedämme, että valeuutset on todellakin iso asia. Alderyhmän nimissä, kun puhun, niin tietäneette, että meillä on jo asiakirja aiheesta. Sitä on työstetty jo jonkin aikaa. Ja näin ollen tämä asia todellakin työllistää meitä ja on oikein hyvä, että näin on tehty myös komissiossa. Puhuittekin jo aloitteista ja katsoisin, että asiantuntijaryhmä on tehnyt oikein hyvää työtä tähän mennessä jo. Ja esittäisin vielä seuraavanlaisen kysymyksen, kun tässä nyt on paljon puhuttu tästä koalustasta, En toista, mitä tässä jo on asiasta sanottu. Voin yhtyä siihen, mitä kollegat ovat esiin tuoneet, mutta esittäisin seuraavan seikan. Tässä perinteisistä medioista puhuttiin muissa ryhmissä, esimerkiksi mitä tulee lähetystoimintaan. Ja tämä asia on mukana myös omassa asiakirjassamme. Voisitteko hieman ehkä valottaa tätä asiaa, eli minkä tyyppisiä ajatuksia teillä on tästä asiasta, sillä on tärkeää, että jollain tavalla tuetaan myöskin eh, perinteisiä medioita, että siellä eh, kehitellään jotain. Julkiset palvelut tietysti askarruttavat erityisesti meitä, koska Tällaiset yleisradiopalvelut toimivat omassa maassamme oikein hyvin ja e, olisi katsottava, miten niitä voitaisiin tukea. Olisi hyvä, jos muutamalla sanalla voisitte valaista asiaa. Kiitos ja sitten Rosa Turna, YVstä, olkaa hyvä. Kiitos komission jäsen, arvoisa Maria. Kiitos, että tulit paikalle. Musta yöhön, millä on sellainen vaikutelma, että työskentelet ja työstät näitä aiheita, Tänään on vaikutelma siitä, että nyt keskitytään valeuutisiin ja no, nyt tuntuu siltä, että tämä on aihe, joka on keskustelussa paljon esillä, se dominoi sitä sillä. Se nyt myös vaikuttaa poliittisiin virtauksiin Euroopassa, niin kuin Nikola Danti sanoi. Suurin osa valeuutisista on Eurooppa vastaisia meidän yhteisömme vastaan. Ja se on nyt yksi syy lisää ottaa tämä aihe äärimmäisen vakavasti. ja myös tyytyväinen siitä, että komissiossa on tuo asiantuntijaryhmä. Ja niin 15. maaliskuuta tulee tuo raportti, sitä jään odottelemaan. Ja sitten meillä on työryhmä, jonka nimi on Digital Single Market, digitaaliset sisämarkkinat. Ja Meillä on kokous iltapäivällä 19. maaliskuuta. Ehkäpä tuolloin sitten komission jäsen voisi tulla taas paikalle ja pitää esityksen. Kokoukset ovat mielenkiintoisia ja käytännöllisiä myös. Kiitos, että mainitsitte maakohtaiset rajoitukset geoblokkauksen. Allekirjoitamme tuon asiakirjan neuvoston kanssa. Helmikuussa ja Siinä olisin kiinnittää huomioon, että kun mehän kaikki tiedämme, että komissio ja parlamentti halusivat myös laittaa tuohon asiakokonaisuuteen nämä muut kuin audiovisuaaliset sisällöt, non-audiovisual content ja keskustelavisuaaliset, mikä ei ollut mahdollista, koska neuvosto ei hyväksynyt, mutta sen on uudelleen kahden vuoden kuluttua ja se mitä haluaisin nyt sanoa jo ja kysyä teiltä jo nyt Voisitteko seurata tarkkaan näitä kehityssuuntia, jotta voitaisiin saada hyvää tarkastelua, uuden tarkastelua kahden vuoden kuluttua. Se tulee olemaan äärimmäisen hankalaa työtä ja minusta. No, olen varma, olen vakuuttunut siitä, että pitää nyt valmistautua jo, aloittaa valmistautumistyö jo. Se tulee olemaan hyvin hankala kysymys ja myös hyvin tärkeä. Ja kansalaiset odottavat meiltä vastauksia tässä. Kiitos. Thank you very much, Ruja. Kiitokset, Rosa. Ja nyt sitten puhun omissa nimissäni ensinnäkin kiitokset Tuestanne olen toiminut esittelijänä henkilötietoasiassa. On oikein hyvä, että olemme voineet tehdä hyvää yhteistyötä komission kanssa. Ensimmäinen varjoesittelijä kokous oli eilen ja esittelen lausunnon ensi viikolla. Ja todellakin pyrin nopeuttamaan käsittelyä niin hyvin kuin mahdollista. Ja olemme olleet jo puheenjohtajan Bulgarian yhteydessä ja neuvotteluvaiheeseen toivottavasti päästään kesään mennessä myöskin kun totesitte, että rajoitetaan odotuksia. No tässä todellakin tämä kannattaa muistaa ja myöskin suhteellisuuden kysymykset, kun puhutaan yleisestä turvallisuudesta ja mikä on sitten eh, siirrettävyyden eh, käytännön kysymys ja ylipäätään kun henkilötiedoista puhutaan, eh, niin että nämä estykset täydentävät toisiaan ja tässä huomioidaan myöskin direktiivi. Ja näihin kysymyksiin haluamme hieman eh, lisävalaistusta saada, jotta todellakin esityksestä ja asetuksesta tulee riittävän yksinkertainen ja selkeä. Näistä kolmikantaneuvotteluista muutamalla sanalla vielä. Tiedätte, että e-privacy-asetus, se askarruttaa minua, sillä teksti Siitähän parlamentti on äänestänyt, mutta se ei ole tasapainoinen tiettyjen tärkeiden kysymysten osalta, jotka liittyvät yksityisiin ja henkilötietoihin. Ja varsinkin kun puhutaan innovaatioista, startup-talouksista ja teknologisista edistyksistä digitaalisesti. Ja tässä todellakin on monia askarruttavia seikkoja Oikeusperusta on varsin tiukka. E, tässä kokisrajoituksia ja muita on esitetty ja ei olla oikein selkeitä ja johdonmukaisia myöskin VPRn e yhteyksissä. Eli vaikutelma tai vaikutus saattaa olla negatiivinen digitaalisen yhteistalouteen, jos teksti nykyisellään säilyy. Ja mielestäni olisi tärkeää, että jotenkin puuttuisitte tähän asiaan ja pyrkisitte tasapainottamaan tätä äärimmäisen tärkeää asetusta, varsinkin kun ajatellaan EUn tule kilpailukykyä tulevaisuudessa. Sitten laittoman sisällön ongelma. Totta kai minäkin olen äärimmäisen huolissani siitä, miten suojellaan lapsia, varsinkin eh, netissä. Ja direktiivi, joka on käsitteillä ja sisältää kaksi kysymystä, jotka minua huolestuttavat ja olemme esittäneet oikeuksiin liittyen juuri tarkistuksia, mutta valitettavasti nämä eivät menneet läpi eli herkässä asemassa olevat kuluttajat. Tässähän me vastaamme myöskin kuluttajasuojakysymyksistä valiokunnassamme. Eli tällainen aggressiivinen markkinointi esimerkiksi, kun puhutaan vahvasti sokeripitoisista, rasva- tai suolapitoisista elintarvikkeista ja näiden esittely eh, yli normaalin eh, lähetysaikojen. Ja Netflixin ja muiden vastaavien yhteydessä tietysti näihin puuttuminen voi olla hankalaa. Ja olisi hyvä eh, miten tietää, saada kuulla teiltä, miten näihin tärkeisiin kuluttajien kannalta tärkeisiin kysymyksiin aiotte puuttua. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, Monsieur Lockegaard, merci beaucoup. Kiitos paljon. Kiitos Lockegaard. Me tulemme jatkamaan näiden tietojen suhteen viitoitetulla tiellä. Minä sanoin, että olisi tärkeää erotella lainsäädäntöaloitteet, ei lainsäädäntö, muut kuin lainsäädäntöaloitteet ja myös jäsenvaltioiden rooli. On tärkeää muistuttaa tätä. Kyseessä on jaettu vastuu toisaalta medioiden kannalta ja toisaalta myös medioiden on kannettava omat vastuunsa. Tässä on tärkeitä asioita kyseessä, copyright, julkaisijoiden oikeudet, SMA-direktiivi muun muassa. Me haluamme paremmin ymmärtää digitaalimaailman tositilanteen. On kolme pilottihanketta, jotka parlamentti aloitti. Budjetti oli 2,2 miljoonaa euroa ja tavoitteena on toisaalta tukea tutkivaa journalismia, laatujournalismia, ja tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä. On puhuttu, että on tiettyjä toimittajakouluja, joissa taso ei ole vielä riittävä, se ei ole sopeutettu digitaaliseen todellisuuteen. On tärkeää, että tuetaan sellaisia toimittajia, jotka käyttävät vähemmistökieliä. Tämä on myös ulottuvuus, johon olemme kiinnittäneet huomiota. Tässä on nämä vastaukseni. Me emme kyllä unohda High Level Expert Groupin puitteissa näitä mainitsemasi asioita. Minä olen todistanut tämän tyyppisen keskustelun perinteisten medioiden ja myös sosiaalisten medioiden alustojen välillä. Se, että ei säännellä samalla tavalla, sehän luo jo suuren polemiikin, on tärkeää, että on jaettu vastuu ja että pystytään tukemaan tätä laatujournalismia. Tuulun Rosa, kiitos tuesta ja tuksista koskien valeuutisia. Olette täysin oikeassa. Poliittista ulottuvuutta ei pidä unohtaa. Siksi puhun eurooppalaisesta lähestymistä vasta tätä nykyään valeuutiset hyökkäävät kaikkein arvokkaimpia arvojemme vastaan. Ei puhuta ainoastaan klikkiotsikoinnista, vaan taloudellis-sosiaalisista vaikutuksista, jotka saattavat aiheuttaa vielä suurempia negatiivisia vaikutuksia. Katson vielä aikataulusta, niin olisiko 19. päivä maaliskuuta mahdollista, mutta heti kun tämä kertomus julkaistaan, niin minä tulen puhumaan tästä teidän kanssanne parlamentin kanta minulle tärkeää maantieteellisten estojen käyttö. Olen tästä yhtä mieltä, tiedon, että tämä on vaikea keskustelu. Geoblokkaustarkistuksessa todellakin pyrimme saamaan mahdollisimman paljon tietoja, jotta tämä voidaan tehdä otollisissa olosuhteissa ja jotta tämä todellakin palvelee kansalaisia. Nimittäin teidän mietinnön suuri ansio on se, että se antaa jotain konkreettista kansalaisille – sen, että he pystyvät hahmottamaan digitaaliset sisämarkkinat. Mehän tiedämme, kuinka tärkeä asia on kyseessä, mutta tarvitaan myös konkreettisempia asioita. Sitten Rova esittelijä. Kiitos paljon tästä nopeasta työstä, joka oli myös äärimmäisen korkealaatuinen työ. Tämä on hyvä viesti. Te sanoitte kyllä toisaalta, sitten on tämä GDPR, henkilötietojen siirtäminen, joten ei ole mitään syytä, etteivätkö yritykset saisi tätä potentiaalia käyttöönsä siten, että saisimme näitä huippustartuppeja. Mitä tulee sähköisen yksityinen suojaan, tässä ei pidä unohtaa tasapainon. Kiitos parlamentille äänestyksestä. Minä tulen jatkamaan työskentelyä Bulgarian kanssa neuvoston puheenjohtajan valtion erittäin kunnianhimoinen. He haluavat saada tämän asian neuvostossa eteenpäin, joten minä haluan, että neuvostossa siirrytään jo nyt keskustelemaan tästä ehdotuksesta itsessään. Mikäli haluamme kompromisseja, mikäli haluamme ratkaisuja, meidän on tiedettävä, mitkä ovat ne eri tarpeet, joiden suhteen meidän on pohdittava. Ja minä siteeraisin aloitetta, jonka aloitimme komission jäsen Jurovan kanssa. Me olemme jo nyt keränneet yhteen kaikkein suurimmat ja pienimmät sidosryhmät. Olemme istuneet keskustelupöydän ääreen heidän kanssaan. Väärinymmärryksiä on, pedagogiselle opastukselle on tarvetta, tiettyjä asioita tulee selventää ja myös uusia ajatuksia on otettava käyttöön. Oli kyseessä nettiselaimet siten, ettei tässä toimita portinvartioina, etävät joudu portinvartioiksi. Mutta me tulemme nyt viemään tätä eteenpäin neuvostossa. Mikäli te olette yhtä mieltä, se on täysin ok, mutta kertokaa meille, mistä te olette yhtä mieltä. Se on meidän ajatus. Sitten viimeinen asia audiovisuaalisesta direktiivistä. Henkilökohtaisesti osallistun, trilog- osallistun trilogeihin kuudes vai seitsemäs kierros. Ensi maanantaina seitsemäs kuusi kierrosta on käyty jo läpi. Puhumme lastensuojelusta. Se on meille aivan perustavanlaatuisen tärkeä kysymys. Te olette täysin oikeassa. Pitää todellakin katsoa, että lasten henkilötietoja suojataan – on tärkeää, että negatiivisia ulottuvuuksia, kuten vaikut, mainonta ja sen vaikutukset, niin tulemme suojeluksi niiltä. No, tässä on kuitenkin positiivinen rakentava henki ja me tulemme jatkamaan tällä tiellä. Tämä on sellainen kokonaisuus, jonka haluaisin kuluvan vuoden loppuun mennessä saada pakettiin. Kiitos oikein paljon. Uh, Kiitokset, hyvä komissaari, hyvä Maria. Nämä suosion osoitukset varmasti ovat hyvä osoitus siitä, kuinka tyytyväisiä olemme yhteistyöstä kanssanne ja kiitos hyvistä vastauksista esitettyihin kysymyksiin. Ja näin saatiin päätöksen jäsenelty vuoropuhelu ja myöskin tämänpäiväinen kokous. Seuraava kokous on 21.3. ja todellakin kiitokset kaikille myöskin sihteeristölle.